Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, wie... Hyvät kollegat, aloitamme valiokunnan kokouksen. Tässä on aika tiukka esityslista, koska torstaista täytyy ottaa tänne asioita, koska torstaina sitten kollegoilla on vaikeuksia esittää omat kohtansa. Kaikki näette asiakirjoissa, että mitkä kielet ovat täällä edustettuina. Olette myös nähneet, että tämä menee web-televisioon. Useimpien niiden osalta, jotka täällä ovat, niin niillähän tämä on toistoa. Se, että 24. komissio hyväksyi budjettiesityksensä ja sitten komissio sen Lewandowski esitteli sen meille yhdessä kokouksessa kaikki paperit ja asiakirjat olette jo saaneet, ainakin oletan niin, kyllä. Ja sitten myöhemmin, kun keskustelemme budjetista 2012, niin keskustelemme siis myös siitä asiasta. Sitten minun täytyy kertoa teille, että kun Kobu Newsissakin on jo kerrottu, että mitä, mistä asioista vielä tänään pitää käsitellä. Ei kun se oli käytetty kokonaan. Niin. Ei kun aiemmin oli niin, että herra Batsin mietintö haluttiin, tai lausunto haluttiin käsitellä, mutta sen lykkää meidät kokonaan tästä kokouksesta niin että siinä ei ole ongelma. Sitten Rova Holmeier ei myöskään pääse paikalle, mutta hän ei pääse paikalle myöskään torstaina. Ja sen vuoksi koko kiinteistöpolitiikka, kaikki kolme asiaa, niin yksinkertaisesti otetaan tästä esityslistalta pois, siirretään seuraavaan kokoukseen. Ja siitä sitten jää meille se, että minun lausuntoni tai ehdotukseni lausunnoiksi Enisästä ja Emsasta, joka on saanut meripolitiikkaan liittyviä tehtäviä sitten Enisa, joka, jonka pitäisi saada uusi oikeusperusta, niin niistä keskustelemme. Niistä täytyy keskustella tänään. Miksi tänään? Minä hän olen paikalla torstaina, mutta tiedän, että siis suurevaliokunnan puheenjohtaja minun täytyy puhemiehistöön mennä kertomaan suurevaliokunnan toiminnasta. Se on aika kiperä tehtävä ja sen vuoksi keskustelemme minun näistä ehdotuksistani jo tänään. Ja sitten kun minut sinne kutsutaan toiseen paikkaan, niin olen sitten vapaa lähtemään ja minun asiastani on sittenkin se keskusteltu. Tiedättehän, että tarkistusten jättämismääräaika ei ole vielä ummessa. Siinä on vielä aikaa. No nyt. Se järjestys, joka minulla on täällä alustavassa listassani, niin, niin mennään nyt siinä järjestyksessä. Yksi, kaksi, kolme on nyt jo käsitelty. Seitsemän, kuusi, neljä, viisi, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen, yksitoista, kaksitoista, kolmetoista. Hypitään edes takaisin, aloitetaan seiskasta. Siinä on kyse globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta. Ja pyydän Barbara Materaa nyt alustamaan asiasta. Grazie Presidente. Volevo... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esitellä teille kaikille tänään uuden pyynnön koskien Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöön ottoa kattoa. Kyseessä on Belgia. Tämä menisi amerikkalaisen monikansallisen autoteollisuusyritys General Motorsin hyväksi talouskriisin vaikutusten takia kuluttajilla ei ole enää varoja niin paljon käytettävissä ja tästä johtuen autojen kysyntä on vähentänyt ja General Motors on joutunut irtisanomaan 2834 työntekijää. He ovat olleet työssä tässä keskusyrityksessä neljässä toimittajayrityksessä nyt Belgian valtion ja muiden osa puolten taholta rahoitetaan noin yli 9 miljoonaa euroa tukea. Tämä on siis jälleen kerran pyyntö, joka tulee monikansalliselta yritykseltä. Haluaisin muistuttaa kollegoille siitä, mitä viime kuukausina on tapahtunut silloin, kun esittelin Unileveria koskevan asian. Eli kyseessä oli jälleen monikansallinen yritys. Haluaisin muistuttaa kollegoille demareiden tekemästä tarkistuksesta, joka meni sitten läpi täysistunnossa 135 puolesta 280 vastaan. Minä esittelijänä olin aika hämmentynyt tästä, koska tarkistuksen avulla ainoastaan pidennetään varojen myöntämistä, e, eivätkä ne mene Unileverille, vaan irtisanotuille Unileverin työntekijöille, joten tämän tarkistuksen valossa olen nyt esitelty tässä kohdan seitsemän koskien General Motors-asiaa ja sen halusin teille esitellä tänään. Englanniksi. Companies whose restructuring or relocation Multinationaalisten yhtiöiden asiasta siis tuli irtisanomisia sitten EGFn interventio täytyy tulla mukaan EGFn seuraavaan asetuksen uudelleenarviointiin ilman, että kompromettoidaan sitä, että irtisanotut työntekijät pääsevät käyttämään EGF. Diciamo unito ehm, le perplessità. Toivon, että olen nyt näin helventänyt joidenkin kollegoiden kysymykset. Minun mielestäni tämä kohta ei ole yhtä kova kuin se tarkistus, jonka Edemari-kollegat esittivät aiemmin. Tähän liittyen haluaisin esittää jotakin henkilökohtaisia kommentteja. Ensinnäkin on tärkeää muistaa, että tämä rahasto ei ole tarkoitettu monikansallisten yritysten hyödyksi, vaan se on ad personam rahasto, jonka tuki menee suoraan työntekijöille. Muistutan, että tässä on myös yhteen, yhteisrahoitusta jäsenvaltioita ja erityisesti valtiot valvovat sitä, että sääntöjä noudatetaan koskien kollektiivisia irtisanomisia. Tästähän on olemassa eurooppalainen direktiivi ja myös kansallista lainsäädäntöä. Muistutan kollegoita myös siitä, että en usko, että monikansalliset yritykset tai yritykset tekevät päätöksiä irtisanomisista ähm, ainoastaan siksi, että on olemassa tällainen rahasto, globalisaation rahasto. Ja sitten vielä kolmas pohdinta jonka haluaisin teille sanoa, koska sitä, että niiden tarkistusten esittäminen, joita saimme viimeksi äh, Demarelta Unilever-asiaan, ainoastaan saivat aikaan sen, että äh, tuli viivästyksiä työnantajille maksettaviin äh, tukiin, joten kysyin teiltä, oletteko kaikki vakuuttuneita siitä, että että globalisaation rahastosta autetaan ainoastaan näitä monikansallisia yrityksiä. Täällä ei puhuta yrityksistä, vaan työntekijöistä, työntekijöille suunnatusta tuesta. Toivon, että sanoin tämän selvästi, koska minusta ei ollut ollenkaan asianmukaista äh, tämä, tämän demareiden tekemän tarkistuksen jättäminen. Haluaisin muistuttaa Marianne 11.5. tarkistusten jättäminen sitten 23.24. päivä menee budjettivaliokunnan äänestykseen ja kesäkuussa täysistuntoon. Kiitoksia puheenjohtaja ja puheen anteeksi, kun puhun vähän nopeasti, mutta kiitoksia kuitenkin. Ja vielen dank. Die deutsche Übersetzung. Kiitoksia kovasti. Ainakin Saksan tulkkaus sai asian. Eli Saksan kopille ainakaan ollut liian nopeasti. Eli voi vain toistaa sen, että huolimatta sitä, miten täällä keskustellaan, niin onko globalisaatiorahasto sitten järkevä vai ei, niin aina pitää pitää mielessä se, että emme tue yrityksiä, vaan näitä irtisanottuja työntekijöitä. Onko tästä puheenvuoropyyntöjä? Ja, Merci, madame Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kysymys esittelijälle. Tietenkin kannatan ajatusta, että voitaisiin äh, ottaa käyttöön nämä tarvittavat varat ähm, globalisaatiorahastosta General Motorsia varten, mutta minulla on kysymys. Tässä työskentelemme erityisesti sen suhteen, että näitä varoja otettaisiin näin tämän yrityksen työntekijöiden hyväksi käyttöön. Matera viittasi demareiden tarkistukseen, jonka hän tulee muotoilemaan nyt selvemmin, niin että voitaisiin äh, mahdollistaa se, että varat saataisiin nopeammin työntekijöille. Kysymykseni kuuluu, keskustelemmeko täällä nyt näiden varojen myöntämisestä General Motorsille Antwerpenin vai, vai keskustelemmeko nyt äh, tästä demareiden tarkistuksesta tai jota Matera on muuttanut niin, että voidaan yksinkertaistaa varojen saamisesta varojen saamista työntekijöille ja edunsaajille. Siis puhummeko nyt General Motorsista vai yleisemmin menettelystä? Ah, e Täällä todella puhuttiin äh, sosiaalidemokraattisen ryhmän jättämästä tarkistuksesta, jossa pyydettiin lisää selvyyttä siihen, kuinka varat komissiolta menevät monikansallisille yrityksille, erityisesti koskien ähm, veronkiertoa ja valtion tukia, joita nämä yritykset jo saavat tässä. Tämä oli siis selventävä tarkistus. Komissiolta pyydettiin lisää valvontaa Kuten sanon aikaisemmin, täsmensin, että kyllä valvontaa jo nyt tehdään, kun ajatellaan, että 35 prosenttia tarvitaan jäsenvaltion yhteisrahoitusta. Ja tässä suhteessa on tietenkin tärkeää, että sävelet ovat selvinä. Ähm, Jos yritin oikein, niin Barbara Matara sanoo, että kohta kuusi ottaa sen asian huomioon vähän heikennetyssä muodossa. Okei. Okay. Jetzt ähm, Marta Andreasen. Nyt Marta Andreasen. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Me olemme keskustelleet tästä globalisaatiorahastosta rahastosta jonkin aikaa. Minä en ole lainkaan tyytyväinen siihen, että ei ole valvontaa, joka varmistaisi sen, että nämä varat todella käytetään työntekijöiden uudelleen kouluttamiseen, jotka ovat menettäneet työpaikkansa eri yrityksissä. Rahaston on sanottu käytettävän uudelleen koulutukseen tietyissä yrityksissä, tietyillä teollisuuden aloilla. Jos jotkin teollisuuden alat, kuten autoteollisuus, on katoamassa asteittain, mitä, mihin tarkoitukseen nämä ihmiset koulutetaan sitten uudestaan? Tehdäänkö heistä software-asiantuntijoita vai mitä? Minusta koko varojen käyttö on kyseenalaista. Toinen asia, jonka haluaisin todeta, on, että me sanomme, että General Motorsilla on ongelmia kriisin vuoksi, mutta emme sano, että todennäköisesti Tsunamimuutosilla on ongelmia Belgiassa siksi, että markkinat on avattu aasialaisille autontuottajille. Tämä parlamentti on hyväksynyt kauppasopimuksia, joissa kaupasta on tehty helpompaa aasialaisille yrityksille. Joten minusta meidän täytyy tätä rahastoa tarkastellessamme pysähtyä miettimään sitä, käytetäänkö varoja oikein ja mikä ylipäätään on sen tarkoitus. Mit Sicherheit stimmt das alles, nur... Varmaankin tuo kaikki on totta, mutta tällä hetkellä se on kuitenkin ihan väärä kanta, koska emme, tai väärässä paikassa tämä keskustelu, koska nyt emme keskustele globalisaatiorahastosta yleensä, vaan siitä, että se, mistä komissio on nyt positiivisesti päättänyt, hyväksynyt Belgian hakemuksen, jotta se saisi käyttöönsä globalisaatiorahaston varoja. Komissio on sanonut, että okei, okay, kaikki ehdot on täytetty. Ehdot, jotka tällaisen hakemuksen kohdalla täytyy täyttää. Ja nyt sitten meidän, tai ei pelkästään meidän, mutta myöskin meidän täytyy ottaa kantaa siihen, että työllisyysvaliokunnan täytyy ottaa kantaa mietinnössään, että Onko komissio tehnyt oikean arvion? Tällä hetkellä emme tee enempää. Nyt emme voi keskustella kauppasopimuksista tai muista asioista. Nyt on vielä kaksi puheenvuoropyyntöä ja sitten jätämme tämän, lopetamme tämän kohdan käsittelyn. Se, joka haluaa tehdä tarkoituksia, voi tehdä. 11. toukokuuta asti. Isabel, haluaisitko sinä? Ei, ei ollut tarvetta enää. Sitten Jybrikie. Aivan lyhyesti, hyvä puheenjohtaja. En halua mitenkään kyseenalaistaa tämän rahaston olemassaoloa sen ähm, on siitä saatavaa tukea työntekijöille, kun heidät sanotaan, Minä kyllä tuen tätä, mutta siis toisin kuin täällä on sanottu, autoteollisuus ottaa työhön jatkuvasti työntekijöitä, eikä se ole koskaan tienannut yhtä hyvin kuin aikaisemmin, mukaan lukien Eurooppaa. Toinen huomio, General Motorsin viimeisissä katsauksessa puhutaan 5,5 miljardin liikavaihdosta ja nyt kuitenkin Euroopassa pienennetään tuotantoa ja joudumme vähän niin kuin maksajan asemaan. Tässä on aika sokeravaa huomata, että teollisuus, joka, tie, joka tekee suuria voittoja julkisen tuen avulla, kuitenkin äh, sitten uudelleen kouluttaa tekeitä. Ähm, Kiitoksia. Tiedämme nyt, mistä meidän täytyy päättää ja äänestää seuraavaksi ja Barbara Materialta meillä on sitten ehdotus. Barbara vielä lopuksi. Aivan lyhyesti lopuksi. Keskustelu tästä rahastosta ja sen käyttö kiinnostaa monia kollegoita, joten pyydän teiltä tukea, koska olen esittämässä kysymystä komissiolle niin, että saisimme jälleen kerran seuraavaan täysistuntoon tietoja aikaisemmin agendan syystä emme voineet järjestää uutta keskustelua täysistunnossa tästä asiasta, joten pyydän kaikilta kollegoilta tukea tälle pyynnölle niin, että voisimme käydä keskustelua asiasta täysistunnossa niin, että läsnä on myös komissio jäsen niin, että voisimme käydä rakentavaa keskustelua. Kiitoksia. Ja, okei, okay, aber ich darf vielleicht auch alle Hyvä, mutta haluaisin muistuttaa kaikille kollegoille, että Hänhän oli äskettäin oma mietintö, josta vastasi kollega Portas. Ja se oli hyvin intensiivinen mietintö. No mutta joka tapauksessa tämän asian käsittely on lopussa. Ja sitten tullaan kohtaan, joka varmaan on hyvin tärkeä, vaikka monet eivät siitä pidä. Eli rahoitusasetus meidän täytyy sitä käsitellä. Tästä alusta enkin Gressli, kuten tavanomaista on. Mutta haluan sanoa kaikille kollegoille, että koko puun jäsenet ovat myös kutsuttu kokoukseemme. Että jos tulee mahdollisuus, niin heidän kanssa yhteisesti voimme vielä keskustella asiasta Ja torstaina sitten koordinaattorit vielä käsittelevät uutta aikataulua. Ja koordinaattorit sitten, heidän täytyy päättää, että onko tämä uusi ehdotettu aikataulu sopiva meille. Nyt Inge alustaa kuitenkin ja kaikki muut kuuntelevat tarkasti. Kiitos. Yritän olla mahdollisimman sanainen. Minä on pyydetty aika ajoin käsittelemään tällaisia painopistealueita ja tänään vielä kerran aion puhua varojen siirroista ja myöskin tuista. Varojen siirroista siksi, että ne ovat yksi tämän valiokunnan toimivaltaan kuuluvista alueista ja myöskin suuri osa esityksistä koskee niitä. Nyt meillä on olemassa täydellinen mietintö jo englanniksi. Ei ollut kovinkaan helppoa teknisesti saada sitä päätöksen. Nyt on olemassa uusi järjestely täällä parlamentissa – Haluan kiittää sihteeristöä siitä, että mitä on tehty, koska työ on ollut todellakaan yksinkertaista. Tekniset muutokset minun alkuperäisestä tarkistuksestani on, on, on nyt tullut 220. Aikaisemmin saattoi kokonaisuudessaan tehdä esityksiä kappaleisiin yhtenä tarkistuksena, mutta nyt jokaiseen, jokainen kappale pitää käsitellä erikseen Joten minulla on siis nyt, on tehnyt kaikkiaan 100 tarkistusta alun perin, mutta nyt niitä on kaikki, sitten jo 220. Tämä on tietysti ikävää näin, mutta vähemmällä ei päästy. Siis siirroista. Niin kuin sanottu, mietintö olemassa englanniksi, ja jos on epäselvyyksiä, niin olen valmis keskustelemaan asiasta. Olen kiitollinen jokaiselle, joka ottaa mietinnön käteensä ja tutustuu siihen, koska aina voi saada jotain uutta tietoa kollegoilta niin varojen siirroista näitä koskevat vanhoja artikloita 23 ja 24 varainhoitoasetuksessa. Vuoden 2011 budjettimenettelyssä on tehty siirtymäkauden sopimuksia, jotka integroivat Lissabonin sopimuksen varainhoitoasetukseen, joten e, nämä koskevat e, sitä, että poistuvat pakolliset ja ei-pakolliset menot. Mutta komissio on kuitenkin nyt tällä välin tehnyt tarkistuksia varanhoitoasetukseen. Se on ehdottanut meille, että ei pakollis, jotka koskevat siis myöskin ei-pakollisia menoja. Joten nämä entiset määräykset koskevat entisiä, ei, entisiä pakollisia menoja, koskevat nyt myöskin ei-pakollisia menoja. Ja varojen siirto, jonka komissio tekisi, joka on 100 miljoonan euron suuruinen maksumäärärahoja ilman meidän suostumusta, mikä minusta on aika paljon. Ja se, että määräaika lyhenee kuudesta kolmeen viikkoon, minusta on myös hiukan liikaa. Komissio siis ehdottaa tarkistuksia, jotka antavat paljon sille vapautta ja henkentävät meidän oikeuksemme budjetin alueella, siksi en ole ollut valmis hyväksymään niitä. Niinpä tarkistukseni 22-33 keskittyvät nimenomaan siihen, että saataisiin vanha tila palautettua takaisin, joka koskisi nimenomaan ei-pakollisia menoja. Tästä on erinomainen paperi, jonka sihteeristö on tehnyt, jonka asetan mielenne kaikkien käyttöön, jotka haluavat tietää asiasta hiukan enemmän. Tilintarkastustuomioistuin omassa kannanotossaan, joka koskee varainhoitoasetusta, on viitannut siihen, että jos määräaika lyhenee kuudesta kolme viikkoon, syntyy ongelma. Siksi uskon, että Meillä on paljon hyviä argumentteja tukemassa omaa kantaamme, ja niissä ei suinkaan siis noudateta komission linjaa. Siis 2023 niissä pyritään palauttamaan alkuperäinen tilanne varainhoitoasetuksessa. Sen tulemme eh, tukiin. Tämä kohta on hyvin tärkeä asia ajatellen sitä, miten unen nähdään ulkopuolelta. Olen käynyt paljon keskusteluja asianosaisten kanssa, myös kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa. Meillä oli tällainen pyöreä pöytä, jossa käytiin keskusteluja. Meillä on ollut Karvaljun mietintö teollisuusvalikunnasta. Se on otettu huomioon. Siitä on erillisiä kohtia, jotka ovat tulleet mukaan. Siitä on käyty keskustelua ja myöskin. Ja me olemme saaneet komission 24. tammikuuta tekemän tiedonannon, joka koskee yksinkertaistamista, ottaneet sen huomioon tarkistuksissamme jotka ovat siis osittain myös komission tekstejä ja ovat tulosta myös keskusteluista on käyty kansalaisjärjestöjen kanssa. Meillä on seuraavia tavoitteita. Me haluamme yksinkertaistaa ja nopeuttaa tukimenettelyjä. Me haluamme poistaa ristiriidan, joka on varantoasetuksen, toteuttamisasetusten ja niin sanottujen suuntaviivojen välillä, jotka ovat siis suuntaviivoja, jotka annetaan tuen saajille – siis varautuasetus, toteuttamisasetukset ja sopimukset ja, ja sitten muut sektorit, jotka, joita koskevat eri asetukset. Meillä on siis erilaisia oikeudellisia tekstejä, joista on kysymys, ja me olemme nyt pyrkineet muutamilla lauseilla varhaisuudessa huolehtimaan siitä, että ongelmat, joita on ollut, voitaisiin välttää tulevissa menettelyissä – ja sitten myöskin artikla 219 koskee delegoituja säädöksiä. Siinä integroidaan olennainen osa siitä toimeen toimeenpanon määräyksistä, myöskin tähän varahoitoastuksen kysymys on suinkaan mistään mikrohallinnoinnista, vaan kysymys on Lissabonin sopimuksen toimeenpanosta. Komissio on tehnyt meille ehdotuksia tästä siitä, mitkä toimenpanomääräysten osat pitäisi säilyttää varainhoitoasetukseen omassa tiedonannossaan. Me olemme aina välittäneet nämä kirjoitukset eteenpäin asianmukaiselle työryhmälle ja olemassa oma verkkosivunsakin, jossa tämä käsillään kysymys on siis mistään salatiedosta, vaan kysymys on pelkästään sen integroinnista tekstiin, myöskin ne muutosten integroinnista, joita aikaa myöten on syntynyt myös komissiossa. Haluaisin tarkistuksistamme sanoa seuraavaa yhteen kootusti. Kysymys on pienistä tuista 5000 euroon saakka ja siis erittäin pienistä tuista, jotka ovat 5000 saakka ja pienet, jotka ovat 50 000 saakka, jotka liittyvät olemme todenneet, mitä pienempi tuki, sitä vähäisempi pitäisi olla myöskin hallinnollisen työn, joka siihen liittyy. Sen pitäisi liittyä päättyä siihen saakka, että hyväksytään se, mitä tukea annetaan. Tämä on tarkistus numero 134 ja 136 138. Siinä on kysymys kiinteistä summista, tällaista könttäsummista. Tässä me olemme ehdottaneet yksi menettelyn yksinkertaistamista. Jos lyödään lukkoon tällaiset summat, silloin niitä ei jälkikäteen pidä ruveta laskemaan uudestaan terveisiä tilintarkastustuomioistuimesta. Ja se, mihin, mitä, mihin pyritään näillä summilla, se mitä töityy se työ, tehdään näiden osalta, me tiedämme, että täytyy olla selkeästi asia lukkoon, muuten tämä ei toimi. Sitten tarkistus 138. Siinä Olemme puhuneet erittäin pienistä tuista, 5000 euroa, alle 5000 euroa, jotka on vedetty pois. Näiden osalta vähenee tämä hallinto, joten vastaisuudessa edun saajat eivät joudu osoittamaan, että tähän summaan liittyy tietty määrä työtä. Olemme ottaneet pois myöskin kiinteitä summia. Sitten meillä on tarkistus 42, joka liittyy kustannuksiin, joita varten voi saada tukea, jotka on määritelty etukäteen. Nämä määräykset olivat tähän asti hyvin ristiriitaisia ja kiisteltyjä. Olemme ottaneet määräykset toimeenpanoasetuksesta, nimittäin liikevaihtovero otetaan huomioon laskelmissa ja hallinto kustannukset, jotka liittyvät tällaisiin operatiivisiin toimiin, eli siis toimintakustannuksia, joita kansallisjärjestöllä on alle 50 000 osalta me lisäämme näitä 10 prosenttiin ja siitä eteenpäin 7 prosenttia. Alennamme 7 prosenttiin. Siis me olemme pienille tuille antaneet mahdollisuuden äh, sille, että äh, hallintoliitot kustannukset ovat suuremmat, koska käytännössäkin on niin, että koska handelskustannukset yleensä ovat suurempia. Tarkistus 143, yhteisrahoitus. Tämä on lähde, joka aiheuttaa harmia kaikille osallisille. Olemme pyrkineet tässäkin nyt selkeyteen niin, että erittäin pienet tukisummat, siis alle 5000 euroa, ne voitaisiin hylätä yhteisrahoituksessa erityisillä perusteilla – ja nyt tällä hetkellä on niin, että myöskin tuet tietyn ajan myötä vähenevät ja tämä on sääntö varainhoitoastuksessa, jota ei ole paljonkaan käytetty, joka on paljon ongelmaa, mutta nyt sitä ei suurikaan ole sovellettu, joten me olemme sitä mieltä, että se voidaan poistaa. Sitten meillä on tarkistus 48, josta komissio ei pidä lainkaan, mutta me kylläkin. Nimittäin se, että hakumenettely pitää saada vietyä päätökseen kuuden kuukauden sisällä. 152 takuut, tämä tarkistus, joka on myöskin hyvin, tämä tarkistus, joka on niin tärkeä myöskin. Me haluamme, että takuita enää vastaudussa ei vaadita, vaan riskianalyysi. Me haluamme, että alle 5000 euron summat, eli erittäin pienet tuet, että näiden summien osalta ei vaadita enää mitään takuita monet kolmannen maailman kansalaiset tulevat hyötymään tästä. Sitten on tarkoitus 58, joka koskee tositteiden säilyttämistä. Sekin on ollut ongelma. Meistä sen pitäisi olla tukisomasta riippuen kahdesta neljään vuotta. Tämä tulee varmaan johtamaan vielä ongelmiin tiedostustumistumien kanssa, kun näemme tilinpäätökset, näemme minkälaisten aikapuitteiden sisällä liikumme – olemme saaneet nyt nähdä, että nyt vastaan tehty laskemia, jotka olisivat 90-lukua, niin tämä voisi hiukan johtaa tämän uusi ratkaisu nopeutukseen. Sitten 156-161, että selvityskomiteat pääosastojen sisällä, jotka liittyvät samoihin tukialueisiin, nämä selvityskomiteat voisivat saada aikaan sen, että saataisiin pääosastojen kesken yhtenäinen tapa tulkita sääntöjä joka liittyy varojen takaisin perimiseen. 70, 171 tarkistuksesta vahvistetaan e-hallintoa ja sähköistä hakemusten tekemistä. Ja sitten meillä on vielä aikataulu. Voimme nähdä, että teknisten ongelmien vuoksi olemme nyt suunnitelleet, suunnitelleet, että heinäkuussa meillä olisi yhteinen äänestys valiokuntien kesken ja syyskuun ykkös täysistunnossa voisimme äänestää asiasta täysistunnossa. Tämä on siis se aikataulu, joka on työstetty. Tiedän, että varmaan tuhat eri aihetta, jotka ovat paljon kiinnostavampia, paljon seksikkäämpiä, mutta haluaisin vielä viitata siihen, että kaikki se, mikä nyt jää tekemättä, tulee olemaan ongelmien aiheuttaja seuraavien viiden vuoden aikana, joten meidän pitää nyt olla rohkeita – ja muuttaa asioita, joita pitää muuttaa, mutta samanakaan täytyy pitää ohjakset käsissä, kun on kysymys siitä, että asioita ylipäätään muutetaan. Mitä tulee siirtoihin, sanoisin millä innolla me budjettimietelyssä aina käsittelemme neuvoston kanssa maksuja ja miten suurpiirteisesti me nyt sitten itse asiassa asetamme suuria summia erityisen käyttöön. Siksi tein toisen tyyppisen esityksen asiasta. Tässä oli se, mitä halusin esitellä. Jos vielä saan puheenvuoron, niin silloin tulen puhumaan PPP-hankkeista, eli yksityisjoukisen tahon kumppanuushankkeista. Erstmal bis dahin. Ähm, Kiitoksia hänestäsestä. Uskon, että kun sinä esittelet ja me kuuntelemme, niin monet asiat selviävät. Ja sen vuoksi en voikaan kuvitella, että saisi enää puheenvuoroja nyt välittömästi tämän jälkeen, mutta ylipäätänsä. Kaksi puheenvuoropyyntöä, Maria Kavarju, tai kolme jopa, Maria Kavarju, herra Odi, Vladimanka sitten ja, ja vieläkö Jens Kaja? Myös kyllä, selvä. Hyvä, hyvä. Ajattelin vain. Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää Eh, tästä hyvin tärkeästä työstä, jota Rova Gressle on tehnyt myöskin ITRE-jäsenten kanssa. Olemme laatineet mietinnön sääntöjen yksinkertaistamisesta, miten voidaan osallistua tutkimus- ja tuotekehitysohjelmiin. Ja tässä mietinnössä oli 70 suositusta, ja olemme yksilöineet nämä suositukset, jotka vaativat varainhoitoasetuksen muuttamista ja perustavanlaatuisia vaatimuksia muutoksille. Ja ne todellakin vaativat varainhoitajasäännöstä muuttamista, joten askel on hyvin tärkeä yksinkertaistamista kohti. Ja on olennaista, että tämä askel otetaan ja tehdään se samalla tavalla kuin nyt. Eli se tukeen oikeutettujen tukiin oikeutettujen tukien kriteerit. Siinä on pyydetty yksinkertaistamista, poistaa velvoite eh, esirahoitukseen liittyvästä asiasta, könttäsummat, ex post valvontojen tarkistusten asia ja sitten, että nopeutetaan menettelytapoja, että koko hankesyykkeli on tärkeää kaikkien sidosryhmien osalta, jotka Euroopan tason rahoitusta hakevat. Kiitos vielä esittelijälle sitä, että hän on tehnyt hyvin läheistä yhteistyötä ITRE-jäsenten kanssa varmistaakseen, että pienyritysten, toimialojen ja tutkijoiden tarpeet heijastuvat varanhoitosäännösten muuttamisessa. Kiitoksia. Ja, vielen dank. Kiitos kovasti. Ja nyt herra Ogi. Merci, madame la Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että olette kutsuneet tänne jäseniä tähän valiokuntaan käsittelemään varanhoitoasetusta. Jotakin kommentteja tähän kehitykseen. Pohdin sitä, olisiko nyt aika tullut sille, että perustettaisiin tutkintayksikkö Tähän astehan me olemme rekisteröineet kaikki operaatiot, joilla olemme nähneet, kun EU kehittyy, olemme joutuneet ryhtymään aika raskaisiinkin monivuotisiin tutkimusharjoituksiin ja meillä on budjettipuitteet, jotka vuosien myötä ovat osoittautuneet epäsopiviksi Äh, tällaista tila, tilinpidollista äh, äh, rekisterinpitoa varten ITERin tai Galileon osalta esimerkiksi. Pitäisikö meidän nyt todellakin perustaa Euroopan unionin budjettiin tällainen tutkimusyksikkö? Mitä tulee näihin siirrettäviin riski, virherajoihin, me olen aika kiusantunut, kun ajatellaan veronmaksajia. En ymmärrä, kuinka esitämme kansalaisille, että hyväksymme sellaisia, siedämme tiettyjä riskitasoja Minun mielestäni meidän olisi keskusteltava enemmän tästä aiheesta. Sitten vielä kaksi kommenttia. Ensinnäkin näistä määräajoista talousarvion valvontaan ja vastuuvapauden myöntämiseen talousarvion valvontavaliokunnan jäsenenä. Euroopan parlamentti tulee äänestämään tässä kuussa vuoden 2009 varanhoitovuoden vastuuvapauden myöntämisestä. Minusta tässä on mennyt aivan liian kauan vaikka olisi kuinka monimutkaisia yks, yksityisiä yrityksiä, niin kahden kuukauden sisässä kuitenkin ne jo äh, tarkistetaan ja, ja vastuuvapaus äh, kuuden kuukauden päästä. Ja nyt kuitenkin äh, me äänestämme N plus kaksi varainhoitovuodoista. Meidän olisi päästä siihen, että, että talintarkastustuomioistuin valvoisi tiliä koko ajan vuoden mittaan ja, ja päätelmät saataisiin ennen 36. niin, että Euroopan parlamentti voisi äh, soveltaa tätä budjettia poliittista valio, val, valvontaansa äh, valvotun vuoden seuraavalla kaudella, eli ennen seuraavan vuoden joulukuun 30 päivää. Tässä uudistuksessa emme ole riittävästi puhuneet petosten torjunnasta ja haluaisin sanoa, että tilanne on parantunut paljon Euroopan unionin rahan käytössä, kun ajatellaan virheiden torjumista, meillä on yhä vähemmän virheitä, mutta olen vakuuttunut siitä, että meillä on yhä enemmän petostapauksia. Tilintarkastajilla on jotakin TCD mukaan, mitä enemmän virheitä tarkastetaan, sitä enemmän isketään myös petoksiin, mutta tämä on virhe, koska petosten eivät tee mitään virheitä ja he tarvitaan hyvin erilaista tekniikkaa tor- virheiden torjuntaan kuin petosten torjuntaan. Meidän pitäisi ottaa tänne yksi kohta, joka koskisi petosten torjuntaa, koska voimme kyllä sietää virheitä, mutta me emme voi ö, sietää yhtään petoksia Euroopan unionin toiminnassa. Kiitoksia. Sitten Vladimir Manka. Ďakujem, pani predsednička. Ja takisto chcem poďakovať spravodajkyni e, za... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää tästä hyvin vaativasta työstä tämän asiakirjan osalta. Puhuisin yhdestä tarkistuksesta, joka käsittelee kiinteistöpolitiikkaa. Summien siirroista on kyse, koska tämmöisessä pyynnössä halutaan, että tai siinä vaaditaan, että kiinteistöihin liittyvät siirrot voitaisiin siirtää ensi vuonna. Tällainen ehdotus ei ole sopusoinnussa meidän kiinteistöstrategiamme kanssa, mutta ei myöskään komission mielipiteen kanssa, ja sen vuoksi haluaisin esittää muutaman kysymyksen. En tiedä, onko tämän tarkistuksen laatija Monika Holmeier voisi ehkä vastata, mutta haluaisin tietää, että mitkä tällaiselle mahdollisuudelle ovat argumentit. Ja sitten toinen kysymys, miksi tarkistuksen laatija vaatii erityisesti kiinteistöpolitiikassa tätä eikä muiden politiikkojen osalta. Ja sitten mikä tämän kaiken seurauksena on, koska tämä ei koske pelkästään parlamenttia, vaan muita toimielimiä. Ja sitten viimeinen kysymykseni, että onko joitakin erityisiä rakennuksia, joita tässä ajatellaan tässä ehdotuksessa. Kiitos. Aja pitää. Sitten Jens Kaija. Minulla on kysymys, joka liittyy siirtoihin. Olemme uskoakseni yhtä mieltä, hyvä Inge, siitä, että komission esitys menee hiukan liian pitkälle. Toisaalta järjestelmä, joka tällä hetkellä, jolla tällä hetkellä hoidetaan siirtoja budjetin puitteissa mahdollisesti optimoitavissa. Meidän ryhmässämme keskustelemme myös siihen suuntaan, että ei kenties palattaisi täysin aiempaan oikeudelliseen tilanteeseen, vaan kolmijakoon. Menettelyn kolmijakoon. Nimittäin mahdollisesti nimenomaan summien mukaisesti. Esittäisin kysymyksen komission edustajalle samalla. Onko meillä jotain kokemustietoja, lukuja siitä, miten suuri keskimäärin on budjetin puitteissa tapahtuva siirto? Minkälaista summista me siis yleensä keskustelemme näissä budjettivuoden mene- siirtomenettelyissä? Keskustelussa lähdemme liikkeelle siitä, että on olemassa pieniä siirtoja, joissa ei pitäisi olla mikään ongelma se, että ne hoidet, hoidettaisiin nopealla ja joustavalla budjetinhoidolla niin, että tämä voitaisiin myöntää tiettyyn summaan saakka yhtenä yhdellä kertaa. Tietenkin lähtee liikkeelle siitä, että budjettivaliokunta pidetään ajan tasalla. Voisimme kuitenkin yllä pitää oikeuden itsellämme ottaa asian kantaa tarvittaessa. Eli jos budjettivaliokunta tulisi arvioinnissaan siihen tulokseen, että se haluaa keskustella jostakin siirrosta. Ja jos, jos se ei halua keskustella asiasta, niin silloin katsotaan, että tämä menettely on hyväksytty. Kolmas ryhmä on sitten olemassa, joka olisi huomattavasti alle tämän 100 miljoonan euron, joissa nykyisissä menettelyissä nykyisen menettelyjen mukaisesti tilanne on se, että valiokunnan pitäisi ottaa asian kantaa. Tietysti voisi löytää myöskin kompromissi komission esitysten ja Ingen esittämien ajatusten välillä niin, että olennaisimmiltaan jäätäisiin nykyiseen menettelyyn, mitä tulee tapauksiin, joista me aina valittelemme, jotka ovat osoittaneet hiukan hitaaksi. Ja tästä esityksestä haluaisin käytävän keskustelua. Wir sammeln gnadenlos jetzt erstmal. Arvottomasti nyt kerätään näitä yhteen näitä kommentteja ensin ja Lasso Shurian seuraavana. Ja sitten ja Mulder tässä järjestyksessä. Niin. Investointien yhden kappaleen oma osa siitä esitettiin vaatimus budjettivalintavaliokunnassa. Tästä kysymyksestä. Mekin olemme vaihtaneet muutaman kertaan ajatuksia. Nimittäin kun pitää nyt ajaa ohjelma vuotuiseen budjettiin, niin tilanne on se, että kärsimme siitä, että sellaiset asiat kuten Galileo tai ITER, niille ei ole olemassa kunnollista paikkaa, niitä on vaikea suunnitella. Toinen kysymys on sitten se, että tuleeko jossakin vaiheessa olemaan kapasiteettia tai mahdollisuutta siihen, että neuvosto loisi summan, joka ainakin seitsemän vuoden puitteissa olisi käytössä globaalisti. Tätä koko ohjelmaa olisi hyvä mielenkiintoista keskustella, koska seuraava mm, monivuotista budjettia koskeva äh, aineisto on mennyt aika pitkälle, mutta kuitenkin se oli hyvä palata tähän asiaan uudestaan, sillä jos olisi olemassa tällainen investointi politiikka, Euroopan unionin tällainen investointipolitiikka, silloin vuotuisten budjettien toteuttaminen voisi olla nopeampaa, seurattavampaa kuin se, että jos nyt pitää jotenkin koota yhteen rahoja teelusikalla. Joten minä olisin iloinen siitä, jos tässä asiassa voitaisiin päästä eteenpäin, ja silloin olisi myöskin helpompaa hoitaa varojen siirtoja, tai ainakin olisi helpompi käsitellä tämän tyyppisiä ongelmia, mutta muuten haluaisin vielä onnitella esittelijää, koska on äärimmäisen tärkeää ja vaikeaa se työ, mitä hän on tehnyt. Ja pikkuhiljaa me olemme kaikki nyt ymmärtää, mistä tässä oikein on kysymys. Ja, vielen dank. Kiitos kovasti nyt Jan Mulder. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijä tästä innosta, jolla hän tekee esittelijän työtä tässä aiheessa. Olen Katson näitä tarkistuksia. Minusta näyttää siltä, että ehdotettu teksti on huomattavasti vähentynyt. Ja mietin tässä, että eikö valiokuntana pyydetä liikaa yksityiskohtia. Jos katson tarkistus 48, Haluamme kaikkien edustustojen tilit kaikista, koko henkilöstöltä, ulkoiset, sisäiset. Voin sanoa, että en ole ollenkaan kiinnostunut, että rekrytoidaanko ulkopuolelta joku Nairobiin edustustoon vai ei. Se pitäisi jättää harkintavaltaan sille henkilölle, jota asia koskee, kunhan pysyy budjetin rajoissa vain. Ei se muuten ole minun kannalta tärkeää. Olen samaa mieltä Odin kanssa, että myöskin, että ei pitäisi tätä virheastetta liikaa käsitellä. Kaksi prosenttia on kansallisella tasolla hyväksytty ja siihen pitäisi pitäytyä niin paljon kuin mahdollista. Mitä sitten tulee toiseen minulle tärkeään asiaan, ovat kansalliset ilmoitukset. Nyt jos ollaan siinä kun ollaan niin, että siinä tilanteessa 80 prosenttia varoista käsitellään jäsenvaltiotasolla, niin on erityisen tärkeää, että on joku, joka ottaa poliittisen vastuun. Siitä neuvosteltiin viime toimintavälisen sopimuksen yhteydessä, eikä meidän pitäisi sitä poiketa, koska jos neuvosto yrittää tietysti poiketa sopimuksen niin paljon kuin mahdollista, mutta tässä kohdassa meidän pitäisi antaa periksi. Yksi kohta. En ole varma, onko asia näin vielä, mutta aina oli budjetti ensimmäisestä tammikuuta 31. joulukuuta asti oli yksi poikkeus ja se oli maatalous. Se oli 15. lokakuuta asti ja sitten alkoi uusi varanhoitovuosi. En ole varma, että onko näin vielä, mutta jos näin on, Eikö nyt olisi aika harmonisoida asia lopun budjettiin kanssa, koska tilanne, joka tuli rahanpuutteen vuoksi esille. Joskus 80-luvullahan se oli, sehän ei voi jatkua, mutta en ole nyt varma, miten asia on. Ehkäpä sitten pitäisi sanoa jotain maksusitoumuksista, ei pelkästään aktuaalisen budjetin toteuttamisesta, vaan meillä on myös osamme, jos sanotaan, että 200 miljardia on vähän liikaa, eikä pitäisi olla tiukemmat säännöt niin, että ei ole, tule aina esille näitä sitoumuksia, jotka syystä tai toisesta ei ole voitu toteuttaa ajoissa. Ja, dank, ja. Kiitos kovasti Jan. Sitten Helga. Ja, <clears throat> danke, Jut- Kiitos Jutta. Minäkin haluaisin aluksi kiittää Inge Kressleä sydämellisesti paljosta työstä ja monista esityksistä parantaa asioita. Haluaisin tarttua ensin yhteen asiaan, minun kannaltani asiaan, joka on tärkeä, koska olen kulttuurivaliokunnan jäsen, joka liittyy nimenomaan tähän varainhoitoasetukseen. Minusta on hyvä se esitys, jonka Inge Gressle teki, koska hän argumentoi aivan oikein, että kysymys on pitkälti myös siitä, mikä on hyväksynnän aste ajatellen pieniä hankkeita, kysymys välttämättä pelkästään kulttuuriaiheista, vaan myöskin ympäristökysymyksistä. Esimerkiksi on kansalaisjärjestöjä, joilla on vähän pääomaa, ja vuosien ajan ovat puhuneet siitä, että miten pienemmästä summasta on kysymys, sitä pienemmän pitäisi olla myöskin hallinnollisen työn. Ja se, että se nyt olisi politiikkaa, jota ajettaisiin tietoisesti, on minusta erittäin hyvä toivottavaa. Ja minä toivon, että myös yhteydessä moniin pieniin hankkeisiin ja organisaatioihin, jotka harjoittavat millään yhteistyötä meidän kanssamme, voisimme helpommin saada yhteyden niihin, koska viime vuosina monet niistä ovat siirtyneet pois meidän luotamme, koska ovat suoraan sanottuna hermostuneet siihen, miten he ovat joutuneet toimimaan varainhoidostetuksen puitteissa. Joten minusta tämä on hyvin olennainen asia. Sitten haluaisin vielä todeta äh, tästä, tästä äh, virheriski hyväksyttävien, hyväksyttävästä virheriskikäsitteestä. Jan Mulderilla oli minusta aivan hyvä lähestymistapa tässä. Näyttää siltä, että tämä on kokeiltu kansainvälisesti. Ja minun kannaltani, kun olemassa tietoja epäilyksiä, olisi hyvä vielä kerran eh, saada informaatiota komissiolta, mitä myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia tästä on saatu. Minä ensin itse koen myötätuntoa tätä kohtaan, koska jos valvonta on hyvää, silloin se on jo väline, joka johon voi sisältyä pieniä äh, virheasteita ja silloin se on mielestäni hyvä hallinnon väline joka tapauksessa, mutta meidän pitää vielä lopullisesti kantaa me lukkoon tässä asiassa, tarvitsemme lisätietoa. Jens Kaja viittasi siihen, että meidän pitäisi miettiä, mikä on kielteinen reservi, miten, tähän, miten ylipäätään näihin korjaaviin lisätalousarvioihin pitäisi suhtautua. Eh, niistä olisi tarvetta käydä vielä lisäkeskustelua ennen kuin lyömme loppuun mielipiteemme. Ähm, Kiitos kovasti. Tässä olivat puheenvuorot herra pääjohtajalla. Hänelle tuli suuria kysymyksiä, ehkä hän haluaa esittää myös muutaman huomion. Hän voisi tehdä sen nyt ja sitten Inge lopussa. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensimmäiseksi haluaisin kiittää Rova Gressleä tästä esityksestä. Haluaisin kiittää häntä myös hyvästä yhteistyöstä. Olemme tehneet hyvin tiivistä yhteistyötä tässä menettelyssä. Emme kuitenkaan ole kaikesta yhtä mieltä. Ja minun on tässä tietenkin eh, otettava esille nyt muutama asia. Yksi yleinen huomio ja sitten muutama yksityiskohtaisempi huomio. Yleinen huomio koskee sitä, että olen tässä eh, salissa kuullut useaan kertaan viittauksen yksinkertaistamiseen. Jumala tietää, että komission taholla olemme tästä yksinkertaistamistavoitteesta samaa mieltä ja toivomme, että meidän ehdotuksemme otetaan eh, tähän suuntaan menevinä. Olen hieman huolissani näistä tarkistusehdotuksista, joita täällä on esitetty, jotka meidän mielestämme eivät mene yksinkertaistamisen suuntaan, vaan pikemminkin ne monimutkaistuttavat tilannetta. Joten haluaisin todeta, että tietenkin minä täysin kunnioitan parlamentin odotuksia valvonnan osalta, mutta Minusta tuntuu, että tehokkuudessa on kyse myös siitä, että toimitaan niin, että kukin toimielin on todella vastuunalainen ja, ja se tuomitaan sen tekemien toimien perusteelta puitteissa, jotka on määritelty, mutta jotka jättävät toimielimelle hallintamarginaalia. Jos olemme nyt tilanteessa, jossa itse asiassa aste asteelta komissio, toi suljetaan hyvin, komissio suljetaan hyvin tiukkiin puitteisiin. Emme puhu yksinkertaistamisesta, vaan lisäkustannuksista, henkilöstökustannuksista komissiolle. Kuten tiedätte, kyseessä on kustannukset, joita ensinnäkin emme haluaisi ja toisekseen emme edes niitä voi kustantaa, kun ajatellaan hallintokulujen kuluihin sovellettavaa politiikkaa. Minun mielestäni tässä on hieman sekaannusta, kun ajatellaan yksinkertaistamispyrkimyksiä ja samaan aikaan sitä tavoitetta, että voitaisiin minun mielestäni liikaakin harjoittaa valvontaa Euroopan parlamentin taholta. No näistä määrävähän siirroista ensinnäkin. Olemme tehneet ehdotuksen, jonka tavoitteena oli vähentää byrokratiaa. ehdotusta ei ole tehty tyhjiössä. Itse asiassa olemme ehdottaneet, että pantaisiin mustavalkoiselle ja tehtäisiin lopulliset eh, säännöt sille, mitä, teemme, mitä olemme jo itse asiassa tehneet yhdessä vuoden 2009 lopulta alkaen. Eli ei tässä mitään kovin uutta ole. Uskon, että olemme kaikki tyytyväisiä siihen, tapaan, jolla olemme nämä väliaikaiset säännöt ottaneet käyttöön ja näiden jälkeen hän tuli Lissabonin sopimuksi, sopimus voimaan. Miksi nyt pitäisi panna takapakki päälle? Meillähän on toimivat menettelyt käytettävissämme. Tämä oli ensimmäinen asia, jonka halusin todeta. Sitten samaan aikaan haluaisin kiittää Rova Gresliä siitä, että että saatiin tietyt siirrot 15 prosenttia. Tämä tulee meitä auttamaan, se on aivan selvä, mutta se ei vielä riitä. Mutta sitten on esimerkiksi loppuvuodesta sellaisia tilanteita, joissa pitää kiireellisesti tehdä määrärahasiirtoja määräajoissa. ajoissa esittelin ehdotusten mukaisesti tilanne tulisi meille hyvin monimutkaiseksi, emmekä voisi vapauttaa määrärahoja, kun kuitenkin ne pitäisi vapauttaa ennen vuoden loppua. Edelleen samoin näistä tuista. Tässä on useita hyviä asioita, joihin suhtaudumme hyvin myönteisesti, mutta Mm, olemme myös huolissamme tiettyistä tarkistusehdotuksista. Jos ne menisivät läpi, ne tulisivat merkittävällä tavalla lisäämään työtaakkaa sekä komissiossa että myös edunsaajien taholla. Ja näin ollen se, nämä heikentäisivät yksinkertaistamismahdollisuuksia. Tässä haluaisin hyvin lyhyesti vielä viitata tähän sisäiseen selvityskomitea-kysymykseen ja tähän kuuden kuukauden sääntöön tuke varten. Siis kuuden kuukauden aikanahan olisi toimittava sillä välillä, kun on tarjouspyyntömenettely päättynyt ja ennen kuin juridisiin seuraamuksiin lyhdytetään. Tähän liittyy säännöt ARVn perimiseksi ja velvoittavat valintakriteerit tiettyjen kustannusten osalta ja sitten vielä asiakirjojen pidättäminen. Rova Gressle puhui mahdollisuudesta siirtyä viidestä kymmeneen vuoteen. Kymmenen vuotta on valtava taakka edunsaajille ja myös toimielimille. Kaikki me, jotka saamme kaasu- ja sähkö laskumme. Meidän on säilytettävä niitä viisi vuotta, eikä koskaan ole sanottu, että pitäisi kymmenen vuotta säilyttää. Mehän tiedämme koko ajan tilanne vievät meidän kaapeissamme. Ajatelkaa, mitä se tarkoittaisi hallinnoilleen tai edunsaajille, joilla, joiden olisi äh, noudattava tällaisia sääntöjä. Tietenkin voi olla, että kymmenessä vuodessa monet näistä edunsaajista katoaisivat. Joten hyvä puheenjohtaja, en nyt haluaisi tässä vaiheessa puhua tämän enempää, mutta haluaisin todella kiinnittää tämän valiokunnan huomion tähän yksinkertaistamisongelmaan. Herra Geirin huomiot määrärahasta olivat minusta kiinnostavia ja tulen välittämään hänelle kahden välisesti jotakin tilastotietoja näistä luvuista, joita pyydettiin. Kiitoksia. Ja, vielen dank. Kiitos kovasti sitten Ingelle. Loppupuheenvuoro. Direktor Winter. Niin. Herra pääjohtaja, jos olisi niin kuin te sanoitte silloin, te pitäisi jostain massiivisesti mennä parrikaadeille, että oikeastaan saisi edes pitää hyvänä tätä mietintöä, ette riviäkään siitä, koska tällä hetkellä tuensaajat joutuvat selvittämään 18-20 vuoteen saakka tositteet. Tämä on siis huomattava leikkaus, mitä me ehdotamme. Meillä on tuensaajia sosiaalirahaston puitteissa, jotka joutuvat 18 vuotta säilyttämään tositeita pikkusummista. Ja se, mitä te sanotte, ei ole totta. Se ei ole totta. Sama koskee myös joitakin osia siirroista. Minä haluaisin viitata siihen, että kysymys siitä, miten paljon yksinkertaistamissa komission Eh, esitys tuo tullessaan siitä mielelläni keskustelisin seuraavan kerran teidän kanssa, kun meillä on tapaaminen, mutta haluaisin sanoa, että se mitä komissio on esittänyt, ei ratkaise ainoakaan ongelmaa rahastoissa. Se ratkaisee ongelman komissiossa. Mitään se, että töitä, eh, asioita siirretään muualle, se on komission ehdotus todellakin. Ja kun minä yritän nyt joissakin asioissa sanoa, että nyt komission pitää voimakkaammin pysyä osallisena asioiden hoidossa, ette te voi sanoa silloin, että se on yksinkertaistamista. Totta kai niin teidän kannaltanne. Minun tar- yksinkertais- pyritään pitämään komissio enemmän mukana sen valvonnassa, miten käytetään EUn rahoja. Minusta se on tärkeää. Ei ole tyydyttävää, että komissio nyt on jonkinlainen hallintokomiteaksi ja sitten jälkikäteen sitten tarvittaessa lähettää takaisinperimiskirjeitä ihmisille, jos on tapahtunut jotakin virheitä. Minä haluaisin viitata vielä siihen, että se esitys, jonka te täällä osittain annoitte, ei ollut totta. olemme pyrkineet panemaan Lissabonin toimeen, me olemme pyrkineet samaan aikaan todellisia yksinkertaistamisia, joita on, jolle voitu havaita tarvetta eri rahastoissa viimeisten kuuden vuoden aikana. Pyrimme samaan aikaan virtaviivaistamissa eräissä säännöissä. Jos minä katson, mitä komissio tekee hallinnossaan sisäisesti, miten paljon ristiriitoja on syntynyt, niin silloin minusta näyttää välttämättömältä saada aikaan selkeyttä ja sanoa, että tätä saadaan tehdä ja tätä ei saa tehdä, mutta olemassa oleva tilanne on se, että olemassa ristiriitaisuuksia myöskin lainsäädännöllisissä määräyksissä – jos me puuttu niihin, niin ne voi tehdä mitään. Niin, haluaisin siksi viitata vielä siihen, mitä tämä mietintöluonnos tavoittelee, mitä se ei tavoittele. Me olemme pyrkineet myös näitä uusia välineitä, joita komissio on muualla eh, esittänyt, olemme pyrkineet rakentamaan näitä välineitä, jotta ylipäätään säilyisi valvottavuus. Tutkimuksen alueella kukaan ei näe edes pysy perillä siitä, mitä kaikkia eri malli monimuoto, malleja on olemassa, niin monimuotoisuuden vuoksi täytyy katsoa, että tulevaisuudessa asioiden täytyy näyttää tietyllä tavalla tehdyltä, koska muuten ei pysty selvitämään. Jos ajatellaan kaikkia malleja, joita on tehty, joita on luotu, miten pinnallisesti joudumme tämän vuoksi käsittelemään asioita, koska emme mihinkään muuhun enää pysty niin se, että edelleen tulisi lisää erilaisia malleja, olisi meille suureksi haitaksi. Sitten vielä haluaisin tarttua eräisiin asioihin, joita kollegat ottivat esille. Tämä siedettävä riski on muutettu alkuperäistä esitystä ja sitä, että on tehty väline vastuuvapautta varten. Kysymys oli enää pelkästään siirrettävästä riskistä, vaan lisätiedosta vastuuvapauden myöntämistä varten, mikä on myös hyvä ehdotus ajatellen työtä komission ja tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Tässä ehdotuksessa on otettu paljon tekstiä muualta copy-paste-menetelmällä, ei siksi, että se on pelkästään muotia, vaan siksi, että haluamme hyödyntää olemassa olevaa kokemusta, emmekä keksiä uudestaan asioita. Kollegat ovat aivan oikeassa, kun sanovat, että meillä on pitkä kalenteri vastuuvapautta varten. Olemme pyrkineet tekemään ehdotuksia, joissa olisi lyhyempi kalenteri, mutta kääntäpä asia mitä päin tahansa, olemme voittaneet vain yhden ainoan kuukauden. Joten me teemme nyt tarkistuksia kalenterin, jossa teemme ehdotuksen siitä, että lyhennettäisiin aikaa, mutta me itse asiassa vain saimme kuukaudella, kuukauden lyhennyksen aikaa, paitsi jos ryhdytään tolle radikaaleiksi, mutta siihen minä en nyt ainakaan halua tässä vaiheessa ryhtyä. Mitä Ramanka puhuu Holmairin kanssa, joka liittyy kiinteistöihin, mitä tässä tapahtuu on se, että EU tulevaisuudessa voi tehdä velkaa kiinteistöjä varten. Se on ajatus, joka tässä on takana, että tulevaisuudessa emme enää tarttu nykyisiin rahoitusmekanismeihin, jotka ovat hyvin kalliita, vaan pitää saada mahdollisuus tehdä velkaa. Tämä on asia, josta varmasti joudutaan neuvottelemaan vielä kovasti neuvoston kanssa. Sitten Jens, mitä tulee siirtoihin, asiassa todellakin varmaan tarvitaan kompromissia ja perjantaina keskustelussa komission kanssa voimme tarttua tähän asiaan. Minusta olisin kiitollinen myös siitä, jos voisimme tehdä asiassa jotakin, mutta se, mitä tässä on esitetty, on minustakin liian pitkälle menevää. Sitten kollega Mulderille haluaisin sanoa, että tarkistukset, joita, jotka liittyvät siis jotka liittyvät tarkistuksen 48, eivät ole mikään tarkistusesitys, vaan tarttuvat siihen, mitä me olemme neuvotteleet ulkoasianhallinnon kanssa, neuvoston kanssa. Me emme puutu tähän asiaan, sen täytyy säilyä tekstissä. Kysymys on vanhasta tarinasta, jonka taustalla oli laaja kompromissi. Se kompromissi saavutettiin aikaan kollega Tierin johdolla, siitä liittyen, mitä tapahtuu valtuuskunnissa, mikä meidän täytyisi tietää edustustoissa siis. Ja minä itsekin olen tehnyt jotakin tarkistuksia, jotka liittyvät nimenomaan siihen, että saadaan konsolidoitu yhteenveto henkilöstöstä. Me itse asiassa emme edes tiedä tällä hetkellä, kuinka paljon meillä on henkilöitä palkkalistoillamme Euroopan unionina. Ja haluaisin vielä viitata siihen, että kun on 55 000 virkamiestä, joista noin 10, 15 000 on sopimus, sopimuksen pohjalta työskenteleviä virkamiehiä, yrittänyt selvittämään ristiriidan niiden lukujen välillä, jotka tunnemme ja luku, niiden lukujen suhteen, joita emme tunne, mutta ei ole mikään hyvä asia se, että ei todellakaan tiedetä, kuinka monta ihmistä on palkkalistoilla. Tosiasiahan on niin, että maatalousvuosi alkaa lokakuussa ja tulevaisuudessa vastuuvapauden osaa tulemaan niin, että rakennerahastojen osalta vuosi päättyy kesäkuussa. Eli vastuuvapauden osalta saamme laajan muutoksen. Budjettivuoden päättymiseen Täällä ei ole merkitystä, mutta pelkästään laskutusten osalta. Ja haluaisin vielä todeta, että minulta on tarkistusalla poistettaisiin tämä negatiivinen varaus ja että myöskin poistet, rajoitettaisiin korjaavien lisätalousarvioiden määrää, koska olisi hyvä, jos me saisimme hiukan enemmän kuria aikaa. Voimme osoittaneet sen, mitä korjauksia, korjaus, korjaavia tarvitaan Oikaisukirjelmiä tarvitaan, ehkä yksi tai kaksi, mutta sen täytyy riittää, koska kyllä kuri olisi kaikille hyväksi. Ja, vielen dank. Ähm. Kiitos kovasti. Sitten todellakin toivon, että perjantaina vielä saadaan päätettyä kompromisseja siellä, missä on se on mahdollista, mutta jos Palermosta haluat oppia, niin en usko, että sen verran siitä. Nyt on käytetty tähän kohtaan kuitenkin niin paljon aikaa enemmän kuin ajattelin siihen käytettävän. Ja nyt kaikki vieraat ovat tulleet tällä välin paikalle siitä kohdasta, missä käsitellään selvityksiä. Sen vuoksi ehdotan valiokunnalle ja esittelijä on ilmaissut tähän valmiutensa, että Raimaa otetaan selvitysten jälkeen Niin, no tätä nyt hal... halusin sanoa bögepaketti, mutta ei puhumme siis kaikesta siitä, josta Raimar haluaa meidän kanssa puhua, niin sen jälkeen nyt ensin keskustelemme selvityksistä. Se on mielestäni tarpeenkin, että nyt tästä selvityksestä, jonka olemme antaneet tehtäväksi Ja kuten meillä on tavallista, niin se on otettu nyt tähän menettelytapaan mukaan ja tällainen ulkoinen tutkija on siis saanut tehtäväksi tämän selvityksen tekemisen, voittanut tarjouskilpailun. Mutta tästä aiheutui ärsyyntymistä kuitenkin, joten seuraavaa menettelytapaa käytetään nyt. Nyt me kaksi mieskollegaa, Charles Grehane ja Ivailo Kalfin varapuheenjohtajat, jotka olivat vastuussa tästä selvityksestä, alustavat nyt lyhyesti. Meillä on tähän korkeintaan tunti. Niin alustavat lyhyesti. Sitten Liitsin yliopiston edustajat esittelevät tulokset ja sitten he, ne, jotka ovat jo ilmaisseet, että pitäisivät puheenvuoron kerran asti, nimittäin EIBn e presidentti Philips Maistat ja sitten kehitys, jälleenrakennus- ja kehityspankin edustaja Fischer ja sitten Ekfinin edustaja herra Thomas saavat myöskin puheenvuoron. Ja sitten käymme yleisen keskustelun ja kuten on tapana, nyt taitaa kyseessä olla Ivailo Kalfin, joka sitten tekee loppuyhteenvedon. Ivailo, pyydän nyt sinun nyt sanomaan muutaman sanan tähän alkuun. Thank you very much, uh, Madam Chair. Uh, dear... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tämän selvityksen tehtäväksi antaminen liittyi paljonkin tähän keskusteluun, jota on käyty monessa äh, yhteydessä parlamentissa. Äh, keskustelut siis keskittyivät eroihin, joita liittyy kasvaviin poliittisiin sitoumuksiin EU-ssa, mukaan lukien se, että täytyy täysimääräisesti saada täytäntöön Lissabonin sopimuksen säännökset ja 2020 energiastrategiat – ITER, Galileo-hankkeet. Toisaalta ja toisaalta sitten äh, rajoitetut budjettivälin varat ja sitoumusten puute, jotta nämä poliittiset tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Sen lisäksi tämä keskustelu vilkastuu kansallisten keskustelujen kautta, joita käydään säästämistoimista ja leikkaustoimista kaikissa jäsenvaltioissa. Ne eivät heijastu pelkästään EU-budjettia koskevasta keskustelusta, vaan myöskin, että mitkä ovat kansalliset panokset EU-tavoitteiden saavuttamisessa. Ne vastaukset, joista me olemme keskustelleet monesti, ja keskusteluhan jatkuu, liittyvät määrärahojen puutteeseen, jotta voitaisiin tavoitteet saavuttaa, niin ne usein liittyvät mahdollisuuteen lisätä omien varojen osuutta EU-budjetissa ja siihen, että onko mahdollista saada vipuvaikutusta EU-budjettiin ja sitten lisää resurssit. Mahdollisuudet vipuvaikutukseen ovat tietysti eri asia. Siinä puhutaan hyvin tunnetusta yhteisrahoituksesta kansallisen rahoituksen kanssa. Näin voidaan houkutella yksityistä rahaa ja kehittää yksityisen ja julkisen puolen kumppanuuksia, PP-kumppanuuksia, mutta tässä voidaan tehdä yhteistyötä myös kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa ja ennen kaikkea investointipankin kanssa, joka on eu toimielin, ja, ja sitten myös EUn jälleenrakennuspankin kanssa, EBRDn kanssa. Eli haluttiin stimuloida keskustelua mahdollisuuksista, jotta voidaan parantaa EPRDn ja EIBn osallistumista tavoitteiden saavuttamiseen. Tietysti meillä on ehdotukset, joita tulee itse pankeista. Täällä parlamentissa on kuultu Maistatin esitys eurooppalaisista projektibondeista, projektioplikaatiosta, joka on erittäin hyvä esimerkki siitä, miten budjettia voitaisiin täytentää investointipankin toimilla. Meillä on myös muita keskusteluja ollut täällä parlamentissa. Mietinnössä pyritään jatkokeskustelun stimuloimiseen. Ja sitten on mahdollisuus tehdä päätöksiä. Selvitys annettiin tehtäväksi avoimen menettelyn kautta parlamentissa näille kahdelle asiantuntijalle, jotka nyt tulokset sitten hetken päästä esittelevät. Tietysti selvitys ja raportti sisältää heidän omia näkemyksiään asiasta Täällä parlamentissa mielestäni meidän täytyy käyttää selvitystä yhtenä lähteenä, yhtenä ideoiden lähteenä, tiedon lähteenä, kun jatkamme keskustelua näistä asioista. Haluaisin kovasti kiittää kaikkia kollegoita parlamentissa, jotka osallistuivat puitteiden asettamiseen selvitykselle. Haluaisin kiittää kovasti selvityksen tekijöitä ja erityisesti haluaisin kiittää jälleenrakennus- ja kehityspankin ja investointipankin edustajia siitä, että he ovat täällä aina paikalla tai säännöllisesti paikalla parlamentin keskusteluissa ja pyrkivät löytämään vastauksia kysymyksiimme. En haluaisi jatkaa pidempään tästä asiasta. Tässä yleiset puitteet esiteltyinä selvityksellä. ja nyt haluaisin antaa selvitysten selvityksen tekijöille puheenvuoron ja myöhemmin meidän kysymyksillämme. Ähm, Kiitoksia. Sitten herra Robinson ja herra Bain, pyytäisin teitä nyt esittelemään selvityksenne. Thank you. Can you hear me? Kiitos, kuuletteko? Kiitos kovasti. Ensin kiittäisin mahdollisuudesta esitellä teille, niin pahoittelen, että luennoitsijana nousen ylös. Minusta on vaikea puhua istualtani, pahoittelen. Se, mitä haluan tehdä tänään, kävisin läpi oikeastaan lyhyesti selvityksen tulokset. Halusin jättää paljon aikaa keskustelulle, mielestäni se on oikea tapa. Minä ja Rob esittelemme tämän yhdessä. Minä esittelen lyhyesti sen, mitä, keitä olemme ja mitä olemme tehneet, mutta enemmän keskitymme suosituksiin ja johtopäätöksiin. Katamme myös kontekstin. Sanomme lyhyesti, mitä tarkoitamme yhteisrahoituksella, mitkä ovat avainkysymykset. Tässä selvityksessä lyhyt kommentti käytetystä menetelmistä. Ja keskitymme paljon konkreettisemmin sitten johtopäätöksiin ja suosituksiin, joihin olemme päätyneet. Lyhyesti itsestäni. Työskentelin itse yliopistossa, olen ollut siellä luennoitsijana EUn julkispolitiikassa yli kymmenen vuoden ajan. Oh, minulla on paljon julkaisutoimintaa EUn kanssa ja erityisen kiinnostunut olen EUn, e- Euroopan investointipankista, itse asiassa monet, ei kovin monen ihminen akateemisessa maailmassa käsittelee asiaa ja olen erityisen kiinnostunut EUn ja rahankäyttöpolitiikasta, eli niistä toimista, joihin, joihin tekin liitytte. Ne liittyvät myös akateemiseen työhöni. Sitten kollegani Robert Payne esittelee lyhyesti itsensä, sen jälkeen minä jatkan taas. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää. Nimeni on Robert Bain. Olen riippumaton konsultti. Olen keskittynyt infrastruktuurirahoitukseen, erityisesti relevanssia relevanssia on tämän selvityksen osalta, että olen ollut myös konsultoimassa IBT ja EBRDtä lähdössä yhteydessä. Olen myös Liitsin yliopiston, jossa olen vieraileva tutkija. Standard Poor'sin luokituslaitoksessa olin johtajana monien vuosien ajan sitä ennen olin liikenneasioista käsittelevä konsultti. Esittelen vähän kontekstia tälle selvitykselle lyhyesti ennen kuin siirrymme johonkin tutkimuskysymyksiin, joita otimme erityisesti esille kuuteen parlamentti pyysi. Määritelmän mielessä haluan sanoa selvästi, että kun puhumme yhteisrahoituksesta, selvityksemme yhteydessä puhumme lainan ja tuen sekoittamisesta ja tässä eh, puhutaan nyt sitten EUn budjettituesta johon liittyy lainaa sitten EIVstä tai EPRDstä. E- e- asetan asiayhteyden myös tämän yhteisrahoituksen. Siis sehän on koko budjetista vain yksi prosentti, se allokoidaan tällä tavalla ja katsomme eteenpäin ja katsomme, miten asia voi kehittyä tulevaisuudessa selvityksen seurauksena. Kuitenkin sopusuunnassa monien muiden selvitysten kanssa, jotka rahoitusta tai tuen ja lainan sekoittamista käsitelleet, me näemme suurta potentiaalia EUlle tässä selektiivisessä ja asianmukaisessa käytössä, kun käytetään tällaista rahoitusvälinettä. Siinä saa mahdollisuuden tehdä työtä rahoitusvälittäjien muiden rahoituslaitosten kanssa, saada vipuvaikutusta EU-budjettiin, jos näin voidaan sanoa. Siinä saadaan paremmin lainaa käyttöön, rahoitusta paremmin käyttöön ehkäpä projekteille, jotka eivät muuten houkuttelisi kaupalliseen toimintaan pohjaavia lainanantajia. Se antaa kunnollisen mahdollisuuden kehittää EU-tavoitteita ja prioriteetteja tällaisen välineen kautta. Lyhyesti esittelen nämä erityiset tutkimuskysymykset, joihin pyydettiin puuttumaan. Ensinnäkin budjettivastuut työ kahden pankin kanssa. Altistaako se budjetin millekään erityisille äh, sitoumuksille, äh, jotka saattavat liittyä tappioihin näissä lainaoperaatioissa pankkien osalta? Sitten ulkoinen mandaatti EIPlle katsoimme provisiointimekanismia. Jäsenet varmaankin tuntevat sen yleiset ehdot katsotaan, että onko siellä riittävää suojaa EU-budjetille siinä muodossa ja koossa kuin se tällä hetkellä on. Ja kolmanneksi, sitten tämä liittyy EUn laajennettuihin vakuuksiin, että voiko se vaikuttaa EU-budjettiin. Ja sitten budjetin hallinta, kaikki mahdolliset uhkat, jotka johtuisivat laajennetusta yhteisrahoituksesta, mitä se budjettikurilla aiheuttaisivat. Tässä teen eron suoran lainanannon välillä ja välillisen EU-lainanannon välillä, jossa EUn takeita IP lainaa annetaan kolmansille maille. Ja nyt takaisin kollegalleni. We were also tasked um, with looking at a series of what may be termed... Katsomme myös sitä, että mitkä voisivat olla vähän enemmän poliittisia kysymyksiä. On tärkeää painottaa, että monissa kysymyksissä Otan esille sen, että tässä otettiin esille kysymyksiä, joita parlamentti ei ole aiemmin käsitellyt tai aiemmissa uudelleen arvioinnissa ei ole otettu esille. Budjetin valvonta on ensimmäinen ja palataan siihen myöhemmin, mitä tästä löydettiin, mutta heti haluttaisiin alusta painottaa, että mitkä ovat viralliset mekanismit ja institutionaaliset puitteet, joita on tällaisten välineiden valvontaan, ja sitten verrattuna siihen, mitä on epäviralliset välineet ja miten ne käytännössä toimivat. Se, mitä perustamissopimuksessa sanotaan ja mitä sitten toisaalta tapahtuu kentällä. Ja meillä on, oli tärkeää tehdä ero näiden kahden ilmiön välillä. Erityisen tärkeä asia nykyisissä ilmastoissa on se, että miten nämä välineet auttaisivat saamaan tavoitettua EUn strategiset tavoitteet. Järkeviä kysymyksiä voidaan eh, kysyä siitä, että kun tehdään työtä näiden pankkien kanssa, lainahan tarvitsee myös lainanottajan, että mikä vaikutus sillä on sitten tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Ja se oli yksi hypoteesista ja kysymyksistä, joista olemme kiinnostuneita Hallinnointi ja avoimuus, haluan painottaa, että tämä on eri asia kuin näkyvyys. Viitataan siihen, että missä määrin toimintien välinen suhde on olemassa, miten, missä määrin suhde on avoin, onko ongelmia, jotka liittyvät monimutkaisuuteen, josta saattaisi tulla erityisiä haasteita parlamentille, kun yritetään selvittää, mitä tapahtuu. Ja tietysti pankit itsekin, niillä on tarpeita se on ymmärrettävää kaupalliseen uskottavuuteen ja siihen liittyy silloin myös avoimuuskysymyksiä. Tämä on eri asia kuin näkyvyys, jonka näemme asiana siitä, että tiedetään, että asiat yleensä tapahtuvat. Se on ikuinen ongelma, kuten varmasti tiedätte, kaikessa EU-rahoituksessa itse asiassa. Mutta se, mistä olemme erityisen kiinnostuneita, oli se, että mitkä ovat yhteisrahoituksen vaikutukset koko EUn näkyvyyteen sen edunsaajien ja kansalaisten keskuudessa, mutta myöskin EUn sisällä. Tekeekö se parlamentin hommista vaikeampaa ymmärtää se tapa, jolla budjetti käytetään ja allokoidaan? Sitten lyhyesti, kun yritimme löytää vastauksia kolme eh, perinteistä metodia, luimme kaikki olemassa olevat tutkimukset, ja tietysti meillä on yli 50, 30 vuoden kokemus, siihen nojasimme. Ja sitten erinomainen tuki, hyvin lyhyellä varoitusajalla tuli yli 50 ihmiseltä, joita haastattelimme osana tutkimusta, EB, EBRD, komissio ja tilintarkastustuomioistuin. Ja haluaisin painottaa jälleen, että oli erityisen hyödyllistä meille, että tämä äh, valtava tuki heiltä oli. Tavoitteena tietysti oli saada tietoa monilta puolilta, eli ristiriitaistakin tietoa tulisi, ei varmaan teitä yllätä. Olemme yrittäneet esitellä tulokset, löydökset niin kuin sellaisena kuin näemme, mutta eh, tuoda siihen mukaan akateemisen asiantuntijuutemme, eh, kun arvioimme näitä löydöksiä. Raportin rakenne, kuten saattaa odottaa, on kappale eh, alustuksen jälkeen, että yleiskatsaus näihin pankkeihin, mitä eroja yhtäläisyyksien välillä on. Sitten puhumme paljon yhteisrahoituksesta EU-ssa. Erityisesti katsomme näitä esille nostettuja kysymyksiä. Sitten kappale neljä, joka katsoo budjetti, jossa käsitellään budjettivakuita ja takeita. Ja sitten lainat jäsenvaltioille. Sitten johtopäätöksiä ja suosituksia ja aika pitkä liite, joka itse asiassa arvioidaan näitä kaikkia olemassa olevia välineitä. Toivon, että se asoittautuu hyödylliseksi. Tämä on varmasti ensimmäistä kertaa, kun nämä kootaan yhteen yhteen dokumenttiin. Toivottavasti tämä osoittautuu hyödylliseksi teille. No sitten takaisin Robille näistä johtopäätöksistä ja sitten minä palaan. What we're actually going to do is quite a tall order and that is a report of this length in the next... Yritämme nyt tehdä johtopäätöksen tai yhteenvedon tästä pitkästä raportista 10 minuutissa, eli nämä highlightsit tästä. EU-budjetti yhteisrahoituksen mielessä ei aseta suoraa riskiä nykyisessä muodossaan ja koossaan budjetille. Se, mitä budjetti toimii, on niin, että erityiset allokaatiot tehdään eri yhteisrahoitusvälineille. Nämä allokaatiot sitten, niillä annetaan nimesmäärä, eikä ole vaikutuksia seuraavaan budjettiin. Sitten ulkoinen mandaatti ja äh, näiden ulkoisten toimien vakuusrahasto, mikä se rooli on. Tässä teemme positiivisen johtopäätöksen itse asiassa sopusoinnussa muiden löydösten kanssa. Ja jäsenet varmaan tietävät, että kattava tutkimus on vakuusrahaston tehty vuonna 2010 jossa tehtiin määrällinen analyysi riskimalleista ja 2010 tilintarkastustuomioistuin myöskin raportoi hyvin positiivisesti siitä tavasta, jolla vakuusrahastoa hoidettiin. Eli muutamalla sanoen mielestäni se on asianmukainen väline, joka antaa varmuutta budjetille ja se on provisioitu oikealla tavalla ja kuten siellä on 9 prosentin tavoiteaste. Ja nyt ostaakseni näitä lukuja, näytän tämän kuvan lyhyesti. Tässä on taatu lainananto, jonka vakuusrahasto takaa. Se on se keltainen. Esimerkiksi 2009-2009 vuoden lopussa 16 miljardia lainanantoa oli katettuna rahastosta. Sitten oikealla puolella vertikaalinen linja puhuu sitten rahaston itse vara, vara, varapuolesta. Tässä pitäisi olla miljardi, koska rahaston koko 2009 oli 1,3 miljardia. miljardia. Nämä luvut yhteensä antavat siis provisiointiasteen vähän alle 9 prosenttia ja todellakin lisäprovisiointia tuli budjetista rahastolle 2009 vuoden alussa. 140 miljoonaa euroa allokointia, että päätiin takaisin 9 prosentin tasolle. Sitten vakuusrahastosta takesin, jotka takavat lainat jäsenvaltioille. Euroopan rahoitusvakausmekanismi suojaa tarjotaan budjetin kautta tämän toimintavaran tai marginaalin kautta. Ihan, lyhyinen, ihan lyhyt esimerkki esitelläkseni tätä olemassa olevaa marginaalia tällaiselle budjettivarmuudelle. Tämä budjettisuojelun mekanismi ei aseta mitään erityistä uhkaa budjetille. Ei myöskään lainaamistoiminta, takaamistoiminta, jota parlamentti harjoittaa tämän välineen kautta. Esimerkiksi jos katsotaan nyt tätä esimerkkiä, 2011 on nyt otettu tässä esimerkiksi omien resurssien katto, joka on 1,36 prosenttia 27 jäsenvaltion bruttokansantuotteesta. Budjetoitu summa on noin 126 miljardia 0,01 bruttokansan ja siitä jää merkittävä marginaali yli 25 miljardia. Ja sitten toinen puoli tästä kolikosta, jos näin voi sanoa, mitä marginaali kattaa edullisissa veloissa 2011 esimerkiksi jälkeen jälleen näitä lukuja päivitetään koko ajan komissiossa, jotka ennustavat kaikki tulevat maksut seuraavalta vuodelta, joten tässä on maksutase. Luvut ovat nyt saattaneet muuttua tämän taulukon tekemisen jälkeen helmikuusta, mutta periaate on edelleen sama. Tässä on maksutase, maksut, sitten rahoitusvakausvälinen maksut, tähän kuuluu makrorahoitusavut, sitten ydinturvalliseen liittyvät maksut ja EIBn lainat ei jäsenvaltioille 5,8 miljardia yhteensä se on toimintavarana tai markkinaalikäytössä 25 miljardia, jossa jää 19,6 miljardin valtava lisää toimintavara, jonka pitäisi antaa parlamentille joku tae siitä, että mikä suojataso tässä mekanismissa on. Thanks, Rob. Kiitoksia, Rob. Sitten viimeiset kohdat liittyvät asioihin, jotka liittyvät mieluumminkin yhtälön poliittiseen puoleen enemmänkin. Löydökset selvityksessä ja toistan sen, mitä Rob sanoi. Siinähän oli yli sata sivua, joten on hyvin, va- hyvin vaikea tehdä oikeita koko sille budjetille tässä yhteenvedossa, tai selvitykselle tässä yhteenvedossa, mutta on hyvin voimakkaita mekanismeja virallisesti olemassa valvonnalle, sanan virallisessa mielessä komissio luo välineet ja niin edelleen. Tässä komissio on virallisessa mielessä hyvin mukana tässä prosessissa, mutta on asioita, jotka tulevat esille epävirallisessa mielessä. Ne voivat olla positiivisia ja negatiivisia. Positiivisessa mielessä juuri se, että lainat itse, että ne täytyy maksaa takaisin, se luo mekanismin sydämeen ihan hyvän määrän kuria. Ja sitten on valvontaa on myös näissä sisäisissä rakenteissa, jotka ovat olemassa. Ja parlamentti tietysti hyötyy merkittävällä tavalla. Kuitenkin ympäristössä, joka meidän arviomme mukaan monimutkaistuu koko ajan, siinä käsitellään rahoitusvälittäjiä ja he itsessään heillä on oma potentiaalinen intressinsä. Sitten on tämä institutionaalinen valvonta lisäaskeleena, jota täytyy käsitellä sekä virallisella että epävirallisella tasolla. Joustavuus on asia, tärkeä asia monissa välineissä, joustavuutta on monissa muodoissa, ja, mutta joustavuus ehkä tekee valmennusta monimutkaisempaa. Tämä on vähän epävarma äh, johtopäätös tässä, mutta meillä on sellainen tunne, että tarvitaan paljon enemmän ulkoista tutkimusta siitä, että mitä kentällä tapahtuu ruohonjuuritasolla. Nyt ollaan paljon korkeammalla tasolla. Tutkimusta tehdään yhdestä kahdesta välineestä, eikä käsitellä erityisesti sitä, mitä kentällä tapahtuu. Sen pitäisi olla aito prioriteetti, erityisesti tälle valiokunnalle. Strategiset tavoitteet. On tärkeää painottaa, että yhteisrahoitus eh, hyvinkin antaa kaikenlaisia etuja EUlle meidän mukaamme ja se on sopusoinnussa strategisten tavoitteiden kanssa, jolla on saatu aikaan hyvin vaikuttavia tuloksia. Eli löydösten kanssa ei ole ollenkaan ongelmia niiden välineiden osalta, joita olemme tutkineet. Tutkimustuotekehitys erityisesti sen vahvasti. Tutkimuskumppanuus kilpailukykyalalla erityisen hyviä tuloksia. On suuri halu pankeilla itsellään myöskin monissa, monissa tapauksissa saada aikaan tuloksia näillä alueilla. Nämä osa-alueet, jotka aiheuttivat huolta, joita pitäisi katsoa hyvin vakavasti, että on ollut ja aitoja huolenaiheita on päällekkäisyyksistä näiden välineiden välillä. Tämä tuli esille kerta kerran jälkeen Zipin ja Jeremin välillä, jossa oli paljon päällekkäisyyksiä. Ja tämä tuli esille kaikissa muissakin arviointitutkimuksissa, ei pelkästään meidän. Ja sitten toinen asia vielä, ja tämä on potentiaalisesti vielä ongelmallisempi, että nämä välineet toimivatko ne tehokkaasti jäsen, uusissa jäsenvaltioissa. SIP esimerkiksi oli argumentteja, että missä määrin siinä saadaan uusissa jäsenvaltioissa pk-sektorilla aikaan tuloksia. Tietysti sitten, mitä kun tehdään työtä näiden eri pankkien kanssa, onko siinä jotain eroja, joita on tullut ehkä esille tässä. Se, mitä yritämme tehdä tässä, on, että tutkimme, eli onko eroa siinä tekeekö, kun tehdään työtä EIBn kanssa, kun se on EU-pankki. Ja se, mitä tuli esille, on tärkeää, että ei tehdä liian suurta eroa näiden kahden pankin välille. EPRDllä on tässä suuri halu itse asiassa tehdä aktiivista yhteistyötä EUn kanssa. Oli suuri halu heillä tehdä yhteistyötä. Ja se heijastui myös komission näkökannassa, että yhteistyöstä on ollut hyötyä. He tuovat täydentävän erilaisen elementin tässä pöytään ja sen tutkiminen, että miten näiden kahden pankin kanssa voidaan tehdä parhaiten yhteistyötä, on tärkeä asia teille, ja tätä on käsitelty hyvin yksityiskohtaisesti. Poliittisten tavoitteiden saavuttaminen tehokkaasti. Tässä on yhdistetty tapaustutkimuksia, yleisempää keskustelua. Tässä on vähän se kahtalaisia löydöksiä. On hyvin vaikuttavia tuloksia toisaalta esimerkiksi laajentumisagenda, Länsi-Balkanin agenda ja halu integroida uudet jäsenvaltiot Jaspersin kautta. Mielestäni ne ovat hyvin positiivisia asioita. Hyvin mielenkiintoinen vastakysymys on se, että miten paljon vaikutusta rahoituskriisillä on ollut koko varojen käytön ongelmaan. Useissa jäsenvaltioissa toisaalta Jaspers on saanut aikaan hyviä hankkeita, mutta suuria ongelmia on rakennerahastojen käytössä useissa jäsenvaltioissa. Eli vasta kysymys, miten rahoituskriisi on, onko se eh, tuhonnut tätä yhteisrahoitusvälineiden hyvää, hyvää, hyvää työtä. Sitten onko joillakin jäsenvaltioilla tarpeeksi kehittyneet markkinat, että yhteisrahoitusta voidaan hoitaa tehokkaasti. Tämäkin tuli voimakkaasti esiin johtopäätöksissämme. Sitten avoimuus lopulta on asia, joka meidän mielestämme on jotain sellaista, joka on hyvin monimutkainen asia. Toisaalta selkeästikin pankit ymmärtää kyllä, että heillä on tarpe kaupalliseen uskottavuuteen, mutta parlamentilla on suuria toiveita siitä, että saadaan avoin ja transparenssi käsitys siitä, mitä rahalle tulee. Sitten sekä instrumenttien käytössä on potentiaalisia jännitteitä. Avoimuuskysymysten suhteen meitä rohkaisee se, että tilintarkastustuomioistuin tekee kaksi raporttia, SMEGistä toinen ja toinen EARDFstä ja rahoitusratkaisujen etsimisestä. Ja mietimme, että tarvitseeko tilintarkastustuomioistuimella olla suurempi rooli avoimuus asioissa yhteisrahoitusalalla on yleinen tarve sille, että olisi paljon enemmän kriittistä arviointia. En tarkoita kriittistä pelkästään siinä mielessä, että läimitään läimimisen vuoksi ajatellaan, kriittinen ajattelu on tärkeää. Komission selvityksessä on puuttunut äh, kriittistä arviointia. Niissä on tietysti tullut hyviä tuloksia, mutta voitaisiin mennä pidemmälle, jos olisi enemmän kriittistä ajattelua mukana. Sitten avoimuus, ää, äh, anteeksi, näkyvyys. Olen tietoinen siitä, niin sorry Rob että on paljon turhautumista siitä, että kun näkyvyysaste on niin pieni usein siinä, kun eurorahoja käytetään, ja voin ymmärtää, miten turhauttavaa se on. Selkeästikin yhteisrahoitus äh, tuo esille haasteita, jotka voivat olla akuutimpiakin, siitä yksinkertaisesti syystä, että tiedättehän, että instrumentit itsessään, kun tehdään rahoitusvälittäjän kanssa työtä, ne voivat olla vähemmän ilmeisiä edunsaajalle. Saavatko EUta ollenkaan mitään itse asiassa? Haluaisin painottaa, että Tämä on vain vähän akuutempi esimerkki ongelmasta, joka on olemassa suuressa osaa EU-rahojen käyttöä. Se on ollut myös SEP arvioinnissa tämä ongelma. Tässä on selkeästi kommunikaatio-ongelmia. Mielestäni käytännöllisin ensimmäinen askel olisi se, että EU itse saisi paremman käsityksen toimintojen välisestä ongelmasta tässä, niin meitä hämmästytti, että miten niin monet ihmiset eivät ymmärtäneet tätä etuja, joita eri rahoitusvälineistä tulee, eivät täysin ymmärtäneet potentiaalia, joka yhteisrahoitukseen liittyy. Tässä näyttää olevan monia asioita, jotka liittyvät myös tähän alueeseen. Yleinen johtopäätös on nyt sitten se, että tämä on hyvin kiehtova asia. Meistä oli hieno tehdä tämä selvitys, se oli haastava tehtävä täytyy sanoa, mutta tässä on saatavissa hyötyjä, suuria rahoitushyötyjä, jossa ei ole, on hyvin rajoitettuja tai ei ollenkaan rahoitusriskejä, mutta on tiettyjä poliittisia vaikutuksia, jotka ovat tärkeitä avoimuuden näkyvyyden mielessä ja valvonnan mielessä. Mutta mielelläni sanon, että yleinen äh, johtopäätöksemme on, että annamme tämän viestikapulan teille ja voit teidän huomaavaisin käsinne. Tämän verran kiitoksia. Ja, vielen dank, vielen dank. Kiitos. Minä uskon, että kaikille, jotka eivät alusta asti ole seuranneet tätä selvitystä, tämä oli hyvin mielenkiintoista. Uskon kuitenkin myös, että tässä valiokunnassa, jos vaaditaan avoimuutta ja valvontaa. Se merkitsee sitä, että esitykset ovat varmasti hyvin tervetulleita. Ennen kaikkea meille se, että olemme pyrkineet siihen, että saataisiin aikaan enemmän näkyvyyttä, mutta aika ajoin törmäämme seinään nimenomaan mitä komission tulee, koska se oli valmis meidän kanssamme toimimaan sen hyväksi, että otetaan sen käyttöön toimenpiteitä, jotka lisäisivät näkyvyyttä. Kunnallinen tiedottamistrategia, joka olisi yhtenäinen, olisi avuksi, mutta siitä olen puhunut ainakin kymmenen vuoden ajan. Nyt saavat vieraat ensiksi puheenvuoron ennen kuin annan puheenvuoron kollegoille. Pääjohtaja Maistat. Euh, merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. En nyt kommentoi tätä kertomusta, joka meille juuri esiteltiin. Olemme esittäneet tähän joitakin huomioita. Haluaisin vain sanoa, että en voi hyväksyä sitä, että todetaan, että kaikki meidän kommenttimme ovat sellaisia, joita ei ole perusteltu. Jos teidän valiokuntanne toivoo, olemme täysin valmiita osallistumaan syvälliseen vastavuoroisen ja varmasti tulee tällä että voimme tuoda täsmällisiä perusteluja ja konkreettisia e- esimerkkejä ja kommenttiemme tueksi. Mutta kun tänään aikaa on vähän, haluaisin keskittyä äh, tähän keskeiseen asiaan, nimittäin siihen, että onko EUn intressinä rohkaista äh, kahden, kahden rahaston käyttäjiä Euroopan investointipankin käyttää. Minusta tuntuu, että tässä yhdistelmässä on ikään kuin kolmenkertainen vipuvaikutus. Siinä on poliittista vipua, teknistä vipuvaikutusta ja rahoituksellista vipuvaikutusta. Ensin poliittisesta vipuvaikutuksesta. Silloin kun EIP toimii, se nähdään selvästi EUn toimena – Riittää kun katsotaan lehtiä niissä maissa, joissa toimimme. Useinhan sanotaan, että Euroopan unioni tukee sitä ja tätä investointihanketta, kun kyseessä on EIP. Mutta tämä näkyvyyden lisäksi uskon, että tähän liittyy se, että EIP on ainoa rahoitusinstituutio, joka jolla on laillisia velvoitteita tukea Euroopan unionin poliittisia tavoitteita ja soveltaa niitä sääntöjä ja, sään, ja standardeja, joita EU-ssa sovelletaan. Tätä kutsun EIPn velvoitemonopoliksi. Tämä selittää muuten senkin, että useaan kertaan on käynyt niin, että hankkeet, joita olemme valmistelleet esimerkiksi EBRDin kollegoiden kanssa, tehän tiedetään, että teemme paljon yhteistyötä EBRDn kanssa, olemme yhteisrahoittaneet yhdessä yli noin, no, sa, noin sata hanketta. Meillä on siis erittäin hyvää yhteistyökokemusta EBRDn kanssa, mutta toisinaan on käynyt niin, että hankkeet, joita olemme yhdessä valmistelleet, emme ole kuitenkaan voineet rahoittaa niitä, koska komissio ilmoitti, että ei tämä ole mahdollista, tämän EU-politiikan vastaista. Esimerkiksi kun oli kyseessä Venäjän lentokenttien rahoittaminen. Kävi juuri näin. Komissio sanoi, ei käy, että voi rahoittaa tätä, koska meillä on rita-asia Venäjän federaation kanssa koskien lentoliikennettä. EBRD kuitenkin sai rahoittaa tämän hankkeen. Se on aivan luonnollista, mutta se tarkoittaa, että me olemme ainoa rahoituslaitos, jonka on tiukasti noudatettava Euroopan unionin sääntöjä. Olemme ainoa rahoituslaitos, jonka joka ikinen operaatio on etukäteen alistettava kyseisen jäsenvaltion hyväksynnälle ja komission hyväksynnälle. Komissio tekee tällaisen yksiköiden välisen konsultaation ja kaikki komission yksiköt voivat antaa tähän kannatansa ja joskus käy niin, että esimerkiksi kilpailupääosasto tai joskus vaikkapa tutkimus pääosasto tai ympäristön pääosasto äh, esittää vastalauseen hankkeelle. Joten tässä suhteessa olemme täysin ainutlaatuinen toimijaelin laitos, koska olemme ainoa laitos, johon, joka on näin ollen alistettu EU-säännöille. Olemme ainoa laitos, joka on suoraan neuvoston ja parlamentin päätösten aloinen. Meihin sovelletaan myös tilintarkastustuomioistuimen valvontaa, perussopimuksen 187 artiklan mukaisesti ja meihin ala, ala, sovelletaan myös Olafin valvontaa ja oikeusasiamiehen valvontaa, joten on aivan selvää, että tässä on poliittinen vipuvaikutus. Me olemme väline, jonka avulla voidaan tukea Euroopan unionin politiikkaa. Sitten tämä tekninen vipu. Tässä on selkeästi täydentävyyttä, kun ajatellaan komission asiantuntemusta ja EIPn asiantuntemusta. Komissiolla on asiantuntemusta muun muassa makrotaloudellisesta ja osa, tiettyjä osia alueita koskevista asioista näissä maissa, joissa toimitaan. EIP osaltaan tuo teknistä hankkeiden analyysitukea. Voisin antaa tästä useita esimerkkejä Ehkä voisin antaa esimerkin kolmelta alalta, koska kertomuksen päätelmissä todetaan, että tämän ala, jolla EBRD EBRD on etulyöntiasiassa. Tässä on uudistuvat energialähteet, energiatehokkuus ja vesi. EIP on myös näiltä aloilta koko, kokemusta ja tunnustettua asiantuntemusta jopa niin, että tekniset teknistä, tekniseltä yksiköltämme pyydetään lausuntoja hankkeisiin, joita emme voi rahoittaa, koska ne eivät kuulu mandaatiimme. Vähän aikaa sitten esimerkiksi Turkissa rahoitimme tuulivoimalan 135 megawattia. Tämä yhteisrahoitettiin EBRDn kanssa yhteisestä sopimuksesta EBRDn ja EIPn kanssa – EIPn tekninen yksikkö valmisteli tämän hankkeen. Tämä on oikeastaan yhteisymmärrysmuistion hengen mukaista. Sehän on allekirjoitettu kahden laitoksen välillä. Puheenjohtaja minä teimme sopimuksen, joka henki on seuraava. Joka kerta, kun ryhdymme yhteisrahoitushankkeisiin, määritämme sen laitoksen, joka on johtajana hankkeen analyysissä ja toinen sitten tulee yhteisrahoittamaan – Mielestämme tämä on järkevää instituutioiden varojen käyttöä. En halua tästä pidempään puhua, mutta jos toivotte, niin voimme antaa teille kyllä useita esimerkkejä, jotka osoittavat, että tietyillä alueilla Euroopan investointipankilla on todella tunnustettua täydentävää asiantuntemusta komission kanssa. Sitten vielä kolmas vipuvaikutus, rahoituksellinen vipu. Tässä on ajatuksena se, että Samoilla budjettivaroilla Euroopan unioni voisi tukea paljon suurempaa investointivolyymiä. Tässähän on, tästähän on kysymys vipuvaikutuksessa hetki sitten kun viitattiin tähän tutkimuksen alan riskinjako välineeseen viime vuonna. Luotin tähän tilannekatsaus, havaittiin, että olimme käyttäneet 390 miljoonaa Euroopan unionin budjetista, 772 miljoonaa EIPn pääomaa omasta ja sitten yhdessä tämän kautta saatiin laitoja, lainoja e, tutkimus- ja kehityshankkeille 6,3 miljardin edestä ja näin ollaan, tähän on saatiin myös yksityistä rahoitusta Eh, yli 16 miljardilla, joten katsotaanpa siis todella 390 miljoonaa EU-budjetista ja 6 miljardia 16 miljardia investointia. Tällaista vipuvaikutusta voimme saada aikaan. Samalla, samoilla budjettivaroilla voimme, voimme saada paljon enemmän aikaa. Sitten hyvin selvästi yksi asia Kuten totesin, EIPillä on tällainen velvoiteobligaatio, mutta se ei kuitenkaan missään tapauksessa pyydä, että sillä olisi jotenkin monopoli EUn varoihin käsiksi pääsemisen, niin tätä haluan korostaa. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että EIP on se laitos, joka on kaikkein parhaassa asemassa houkutellakseen muita eurooppalaisia yksityisiä ja julkisia varalähteitä oli viime viikolla Pariisissa esillä Kesde Depon johtaja sanoi minulle, että ymmärrätte varmaankin, että on, meille on helpompi e, hyväksyä yhteinen hanke, jos se on EIPn katon alla, kuin, kuin jos se on jonkun toisen, jonkun toisen maan rahoituslaitoksen hoitama. Näin ollaan usein tehty. Margeritte-rahasto on aloite, se on EIPn aloite, mutta siellä on Caisse de Depot Ranskasta ja, ja Saksasta, yksi pankki Italiastakin, Espanjasta, Puolasta rahoituslaitoksia. Siksi, että se on näille kaikille laitoksille paljon helpompi osallistua tällaisiin yhteisiin toimiin, jos kattona toimii eurooppalainen laitos ja näin olemme luoneet tällaisen eurooppalaisen luottolaitosryhmän. Lo, Todella tämän tyyppinen toiminta voi olla hyödyllistä Euroopan unionin budjettia ajatellen tietenkin siinä tapauksessa, että valvonnasta pidetään kiinni. Haluaisin toistaa sen, jonka jo sanoi. Herra Kalfin varmasti muistaa tämän. Me EIP omalta osaltamme olemme nyt solmimais, tekemäisillämme yhteisymmärrysmuistien Euroopan parlamentin kanssa niin, että Euroopan parlamentti voisi edelleen toimia valvojana ja valvoa todella budjettirahojen asianmukaista käyttöä. Ehkä täällä on myös mm, muita jotakin kätkettyjä budjettiseikkoja. On aivan luonnollista, että on esitetty kysymys hallinnointikuluista äh, näistä äh, palkkioista, joita EIP sanoo, saa varainhuollosta. Voisin antaa kiinnostavan luvun vuonna, vuosina 2007-2010 kaikki EIP sai 62 miljoonaa euroa EU-budjetista, sitten 14 miljoonaa jäsenvaltioiden sopimuksesta rakennerahastojen puitteista Jeremia ja Jessikan hankkeiden rahoituksen. Siis 62 miljoonaa näitä palkkioita vuosina 2007-2010 EU-sta äh, siirrettiin äh, melkein 5 miljardia euroa, joten äh, on, näette kyllä, että, että tällainen provisioprosenttimäärä on hyvin paljon alhaisempi kuin mitä rahoituslaitokset yleensä soveltavat. Tästä pitäisi myös poistaa ne rahoitusvoitot, jotka palaavat EU-budjettiin, tämä reflow Eli kun on rahoittanut hankkeita ja siitä tulee voittoa, niin nämä voitot palaavat EU-budjettiin. Kun ajatellaan välimerellä tehtyjä operaatioita, sieltä palautukset ovat 140 miljoonaa, ne ovat varmaankin lähempänä 200 miljoonaa vuoden loppuun mennessä, joten tässäkin uskon, että niin nämä kaikki luvut voidaan tietenkin, voitte tietenkin varmistaa, varmistaa tarkistaa, ja uskon, että tässäkin mielessä tämä on kiinnostava harjoitus budjetille. Sitten Euroopan unionin budjettitakuista. Ne pätevät ainoastaan mandaatilla tehtyihin operaatioihin. Ne ovat vain 7 prosenttia kaikista operaatioista, siis vain pieni osa. Ja näihin todella sovelletaan yhteisen takke, takuita. Myös kun kyseessä ovat EUn ulkopuoliset operaatiot, ryhdymme niihin yhä useimmin omilla, omalla riskillämme pyytämättä yhteisön takuita. Esimerkiksi nämä mahdolliset ehdokasmaat ja niihin tarvittavat varat 2011-2013 aiomme lainata 5,7 miljardia omalla riskillämme. Tämä kattaa vain osan operaatioista ja se kattaa vain poliittiset riskit, kaupalliset riskit sen sijaan on EIPn omalla kontolla sitten kaikkein vahvin argumentti varmaankin on se, että historiallisesti ajatellen tästä ei ole koitunut minkälaisia kustannuksia EUn budjetille e, takuurahaston perustamisesta alkoen EIP ei ole käyttänyt sitä kuin kaksi kertaa. 90-luvulla, kun annettiin lainoja entiselle Jugoslavialle 115 miljoonan edestä sitten peritty summa, joka palautettiin annettiin äh, kurhastolle, se oli 204 miljoonaa. Sitten 2003-2004 laina Argentiinalle summana 9 miljoonaa. Tämäkin perittiin takaisin. Joten historiallinen kokemus tähän mennessä osoittaa, että EU-budjetille ei ole näistä takeista, takuista tullut mitään kustannuksia. Tässä hyvä puheenjohtaja yhteenvetona ne hyödyt, joita eu budjetin ja EIPn varojen yhdistämistä tulee sitä poliittista teknistä rahoituksesta hyötyä. Tietenkin siinä tapauksessa, että valvonta on sellainen, jossa Euroopan parlamentti on täysin luottavainen keinojen tehokkaaseen käyttöön. Ja, vielen Dank, Maistad. Das... Kiitoksia pääjohtaja Maistad. Tämä oli nyt kovin yksityiskohtaista. Nyt pyydän, että varapääjohtaja Fischer EBRDstä, jälleenrakennus- ja kehityspankista, esittää oman puheenvuoronsa, mutta samaan aikaan pyydän, että vähän lyhyemmin kuin pääjohtaja Maistat. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Teen parhaani. Pyrin olemaan lyhytsanainen. Kiitos paljon siitä, että minulla on mahdollisuus edustaa Euroopan eläinrakennusta kehityspankkia täällä ja reagoida raporttiin, joka täällä esiteltiin. Kiitos tämän äh, raportin laatioille mielenkiintoista luettavasta ja tietysti kiitos myös siitä, että ovat tehneet hyvää työtä. Uh, Pidän suuressa arvossa sitä, että tämä ei ollut pelkästään yksisuuntainen tie, niin kuin aika ajoin tapahtuu silloin, kun ihmiset yliopistoista tulevat puhumaan asioista, käsittelevät asioita abstraktilla tavalla. Hyvä, että käytitte tällaista haastattelumenetelmää, haastelitte ihmisiä, jotka edustavat näitä rahoituslaitoksia, komissiota ja muita instituutioita. Heillä siis oli mahdollisuus myös reagoida, joten kysymys oli tällaisesta interaktiivisesta lähestymistavasta, jota pidämme suuresti arvossa. Tämä selvitys heijastelee sitä heteroparlamentti parlamentti on tietoinen, että se on, katsoo, että yhteisrahoitus on tärkeää ja huomaa myöskin sitä, että mikä merkitys on sillä, mikä suhde investointipankilla ja rakennus- ja kehityspankilla on tähän asiaan. Tämä selvästi tunnustetaan selvityksessä. Ja perustavanlaatuinen viesti selvityksestä on juuri tämä. Siinä todetaan, että on laajalti toive siitä, että pyritään lisäämään yhteisrahoitusta komission, EIB ja EBRDn kesken osana 2020 prosessia. EBRD pitää suuresti arvossa analyysiä, joka on tehty meidän pankistamme tässä raportissa ja siinä on otettu todettu olennaisimmat piirteet meidän liikemallistamme. Everdellä on kapasiteettia laajempaan riskiin ja tämä selkeästi heijastuu siitä, miten se suhtautuu rahoituskumppaneihinsa. Totta on myös se, että EUn osuus EBRDstä on huomattavasti suurempi kuin todellisuudessa nähdään, jopa siitä syystä, että EU ja sen jäsenvaltiot omistavat 63 prosenttia pankin osakkeista. Kuten eh, raportissa myöskin pyydettiin, me olemme pyrkineet laajentamaan näkyvyyttämme Brysselissä. Olemme muun muassa nimittäneet uuden erityisedustajan, jonka toimipaikka on Brysselissä. Rova Mandi Beis, joka istuu täällä vieressäni tässä kokouksessa. Welcome the conclusions on... Pidämme hyvänä johtopäätöstä, jos, joka heijastelee sitä, että yksimielisyys yhteisrahoituksen periaatteesta on kasvamassa. Otan esille vain kolme lukua, jotka ovat hyvin huomattavia. Siitä lähtien, kun EBRD aloitti toimintansa Euroopan unioni antoi 1,7 miljardia euroa EBRDn kautta yhteisrahoitusta, samoin kuin 478 000 miljoonaa euroa teknisen yhteistyön rahoitukseen. Nämä ovat hyvin huomattavia lukuja, jotka johtavat seitsemän miljardin euron suuruisiin hankkeisiin, joita pankki on toteuttanut. E Tämä on varmaankin johtanut eh, myös kolmen uuden fasiliteetin toteuttamiseen. Raportissa on osoitettu myös, että on varaa parannukseen liittyen nimenomaan fasiliteettien virtavivaistamiseen, jotka liittyvät eh, turvaan eurooppalaiseen foorumiin – sekä ajatellen myöskin pankkien äh, toimintapaikkoja. Tällä hetkellä komission kanssa pyrimme parantamaan omaa raportointimekanismiamme Me pidämme tätä erittäin tärkeänä asiana sekä hanketasolla että ajatellen myöskin tilastoja, joita ohjelmista on saatavissa niin, että voimme antaa luotettavaa tietoa. Meidän alueelliset toimistovirastot osastomme ovat tekemisissä asianmukaisten EUn yksikköjen kanssa ja pyrimme lisäämään EUn näkyvyyttä paikan päällä. Mitä me emme hyväksy on se arviointi, jonka mukaan yhteisrahoitus sopisi parhaiten kehittyneille markkinoille. Yhteisrahoitus on totta kai helpompaa perinteisissä jäsenvaltioissa, mutta sitä tarvitaan huomattavasti enemmän siirtymävaiheen maissa, jossa markkinoiden aukot voidaan vain ylittää käyttämällä varovaisesti tukia – samoin kuin välineiden täytyy olla hienostuneempia esimerkiksi riskien jakamisen ja takuuden osalta ja teknistä tukea. Mitä sitten tulee meidän suhteeseemme Euroopan investointipankkiin? Olen yhtä mieltä täysin siitä, mitä EIPn pääjohtaja mainitsi puheenvuorossaan. Nimittäin, että tämä muistio, jonka nämä kaksi instituutiota ja komissio ovat allekirjoittaneet, me emme ota sitä vakavasti, vaan pidämme tärkeimpänä asiana tässä yhteistyössä jokapäiväistä käytännön yhteistyötä ei pelkästään johdon tasolla, vaan myöskin ruohonjuuritasolla. Se on hyvin tärkeää. Herra Maistat mainitsi tästä joitakin esimerkkejä, esimerkkiä hedelmällisestä ja tehokkaasta yhteistyöstä. Ei mitään kilpailua, ei päällekkäisyyttä, vaan tehokasta yhteistyötä tulevaisuudessa. Minusta Tämä on selkeä viesti, joka tulee kummastakin instituutiosta. On yksi asia, en nyt aio tarttua yksityiskohtiin, on yksi suositus, jota me pidämme asiana, josta pitäisi keskustella edelleen, jota olisi pohdittavaa huolellisesti myöskin oikeudelliselta kannalta, nimittäin suositus siitä, että laajennetaan tilintarkastajien toimivaltuutosta. Toisaalta tuemme sitä, että vahvistetaan äh, raportointijärjestelmää, joka lisää suurempaan näkyvyyteen, avoimuuteen ja merkitsee sitä, että raportointia harjoitetaan nimenomaan relevanteille äh, EUn elimille. Kiitos vielä kerran näille raportin tekijöille ja kiitos myös tarkkaavaisuudestanne. Danke. Ähm, Jetzt, ähm... Kiitos. Nyt komissiolla on herra Tomoksen muodossa puheenvuoro. Martin, thank you. Kiitoksia ja kiitoksia, että saimme mahdollisuuden osallistua tähän keskusteluun. Haluan myöskin kiittää konsultteja hyvin tiiviistä raportista. Muutama kohta kun pääosastomme on vastuussa budjettivastuiden vastuista ja vakuusrahastosta, niin budjettivastuiden ja valvonnan asia on asia, jota on käsitelty tarkasti. Muuten tässä saattaisi jatkossa tulla ongelmia. Eli pohja hyvälle vastuujärjestelmälle, valvontajärjestelmälle auttaa meitä eteenpäin tulevaisuudessa. Minä keskittyisin tähän aspektiin kommenteissani. On joitakin asioita, joita tuli esille raportissa. Rahoitusvälineiden käyttö yleensä. Siinä sanoisin, että rahoitusvälineiden tehokkuus verrattuna muihin välineisiin, se riippuu hyvin paljon politiikkalohkosta. Ei kaikilla politiikkalohkoilla ole hyvä tehdä yhteisrahoitusta EBRDn ja EBn kanssa. On joitakin, jotka ovat soveliaampia kuin toiset. Kun, jos analysoidaan yhtä politiikkalohtoa, niin se tapa, millä on yritetty lähestyä asiaa, on se, että katsomme, että jos tehdään väliintulo takeiden muodossa, niin silloin pyritään selvittämään markkinoiden epäonnistumista. Eli jos komissio antaa ta- ta- takuun, niin se pyrkii markkinavääristymien oikaisemaan. Jos käytetään yhteisrahoitusta, niin komissio yrittää olla kumppani EPRDn, EIBn kanssa, joskus tulevat mukaan, kuvaan mukaan muut rahoituslaitokset, jotta tämä epäonnistuminen voidaan korjata. Eli yleensä kuten pääjohtaja Maistat yksityiskohtaisesti kuvallinen niin vaikutus on parempi, koska rahoitusvälineen kautta tullaan enemmän toimijoita korjaamaan tätä markkinaepäonnistumista. konsultit sanovat ihan oikein, että loppujen lopuksi kyse on tasapainosta. Meillä on parempaa budjettivalvontaa, kun meillä on takuita. Meillä on enemmän vaikutusta joillakin politiikkalohkoilla toistan tämän, jos teemme yhteistyötä rahoituslaitosten kanssa ja yksityisen sektorin kanssa. Ja sen vuoksi tämä tasapaino on se, jota täytyy etsiä. Sanoisin myös, että raportissa voisi olla vähän enemmän siitä vaarinottamista, että miten rahoitusvälineet ovat kehittyneet. Esimerkiksi kilpailukyvyn invoinnin alalla siellä on pitkä kokemus rahoitusvälineiden kanssa työskentelystä ja tulokset ovat selvemmätön joitakin muita osa-alueita, joilla rahoitusvälineiden, rakennerahastojen käyttö tai infrastruktuuriasia on ihan uusi. Uskoisin, että olisi reilumpaa sanoa, että Jeremy mainittiin tässä esityksessä, että, että lasi on yksi kolmasosaa täysi, milloin kuin kaksi kolmasosaltaan tyhjä pyytäisin konsultteja loppuraportissaan katsomaan enemmän näitä kokemuksia dynaamisella tavalla eikä staattisella tavalla. Mielestäni kun käsitellään asioita, kuten hallinnointi ja avoimuus, jotka konsultit oikein ottavat esille. Sanoin, että nyt tulevaisuudessa täytyy oppia niistä kokemuksista, joita on tähän asti saatu, ja yritetään vahvistaa avoimuutta ja hallinnointia kun rahoitusvälineitä käsitellään. Olen varma, että muissa keskusteluissa tässä valiokunnassa olette keskustelleet siitä, että potentiaalisesti voidaan kohentaa näitä rahoitusvälineitä tulevaisuudessa ja näinkin, että varainhoitosäännöksissä on jo erityissäännöksiä siitä, että miten tulevaisuudessa rahoitusvälineitä käsitellään. Komissiossa valmistelemme että miten velka- ja pääomaplatformeja voidaan käyttää tulevaisuudessa eksantearviointeihin, harm- sääntöjen harmonisointiin, vaikutusten arviointiin rahoitusvälineissä ja sitten tehdään tällaiset eri rahoitusvälineet kattavat arviot helpommiksi. Eli konsultit ovat ottaneet esille avoimuusasioita, mutta niitä pitäisi katsoa tulevaisuuteen suuntautuen. Eli sen sijaan, että katsotaan puutteita, joita on löydetty siellä ja täällä sanoisin, että tässä voidaan luoda pohjaa ongelmien ratkaisemiselle ja velka- ja pääomaplatformien käyttö tulevaisuudessa voi monet näistä ongelmista ratkaista. Lopuksi haluaisin esittää sen kommentin, että voitaisiin että asia, joka voitaisiin ottaa huomioon raportissa, on se, että kun nykyiset rahoitusvälineet, kun niitä suunniteltiin, tämän rahoituskauden alussa vuonna 2007, niin näkökulmasta pyrittiin siihen, että rahoitusvälineet korvaavat takeet. Rahoituskriisi ja valtiovelkakriisi on asettanut uuden haasteen näiden välineiden käytölle. Ja uskon todellakin, että toimielimet EBRD, EIB, erityisesti EIB, ovat olleet suuressa osassa. Ei pelkästään kun ajatellaan välineiden toimeenpanoa alueellisella tasolla, vaan että on annettu kestävällä tavalla luottoa Euroopan talouteen koko kriisin ajan. Eli tietyllä tavalla sanoisin, että tietynlainen lisäpolitiikkatavoitteiden faktori on tullut kriisin myötä mukaan kuvaan tänä, tällä ajalla. Sitten sanoisin lopuksi, että komissio tekee EIBn kanssa aktiivisesti yhteistyötä. Ja ihan oikein herra pääjohtaja Maistat mainitsikin, että meidän täytyy kontrolloida hyväksi kukin projekti. Ja kun meillä on kolmen prosentin osakeomistajuus, niin sen kautta yritämme tukea eurooppalaisia arvoja hallinnoinnissa, politiikassa vaikka vähemmän säännönmukaisia oikeuksia meillä onkin. On tärkeää, että komissio edelleen sitoutuu kahden, näiden kahden toimielimen kautta EU-tavoitteiden saavuttamiseen ja muidenkin instituutioiden kautta. Jossakin tapauksessa tehdään muiden kansallisten julkisten laitosten kanssa yhteistyötä ja se suositus raportista, että täytyy olla aktiivisempia EU-politiikan tukemisessa näiden laitosten kautta, niin, mutta aikataulusyistä nyt lopetan tähän ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin, jos niitä tulee esille. Kiitos. Nyt ollaan saatu aika paljon tietoa ja osaksi myös ristiriitaisia mielipiteitä siitä, että mitä tähän asti on kuultu. No aika lyhyt puhu, puheenvuoropyyntölistä. Larios Pokros aloittaa ja sitten Ingeresille. Thank you very much. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Säästääkseni aika en nyt aio esittää mitään kommentteja. Ottakaa nyt tämä tällaisena johdantopuheenvuorona tämäkin. Minä pidän tästä selvityksestä, mutta haluaisin kysyä sen laatioilta, voisivatko he laajentaa analyysinsä alaa seuraavassa vaiheessa. Tämä ei tietenkään riippu heistä, vaan se riippuu siitä, pyydämmekö me heitä tekemään näin. Mutta sanoisin meidän kaikkien kannalta, että näin olisi hyvä tehdä. Kysymys on nimittäin tärkeästä asiasta, joka on nimittäin analysoitava sitä, mitä ovat EIBn, EBRDn yhteisrahoituksen vaikutukset EU-budjetille. Kysymys on aika kapea kysymyksestä. Julkisessa politiikassa, niin kuin tiedätte, me teemme selkeän eron tehokkuuden ja vaikuttavuuden välillä. Ajatellen tehokkuutta, me ajattelemme enemmän sitä, miten äh, nopeita, joustavia prosessit voivat olla, miten hankkeet saadaan koottua ja miten nopeasti rahat saadaan pistettyä eteenpäin. Mutta vaikuttavuuden osalta kysymys on siis siitä enemmän, mikä vaikutus näillä hankkeilla on. Onneksemme, kun me keskustelemme EU, vaikutuksesta EU, EUn budjettiin, on eräs vaikutus, ja haluaisin kuulla, mitä tämän raportin tekijät ajatellaan siitä nimittäin koska tämä on ratkaisevan tärkeä äh, julkisen politiikan kysymys tulevaisuudessa. Aika ajoin, kun me analysoimme hankkeita, näemme, että mitä vähemmän riskejä niistä aiheutuu EU-budjetille, sitä enemmän riskejä niistä aiheutuu jäsenvaltioille. Tietysti monet hankkeet äh, ovat sellaisia, että niissä on äh, valtion tuki, takuu, mutta se ei sinänsä ole EUn isoiden kannalta hyvin tärkeää katsoa, miten tehokas hanke on joskus, jos, jos hanke ei onnistu, silloin pyydetään jäsenvaltiota poliittisesti että oikeudellisesti tekemään huolehtimaan maksuista, riippumatta siitä, menikö itse hankevararikkoon vai ei. Tämä on nähty monissa maissa. Itse olen nähnyt tämän Maailmanpankin kannalta, kun työskentelin Maailmanpankissa kahdeksan vuoden ajan. Joten voin vain kiitellä sitä, mitä herra Maistat sanoi, että tulevaisuudessa Euroopan investointipankki yhä enemmän käyttää hankkeita, joissa ei ole tällaisia valtioiden antamia vakuita. Mutta totta kai me voimme nähdä hyvin nopeasti, mikä tässä on se tulos, mikä tästä seuraa, että riskejä on vähemmän hallitukselle, mutta silloin riskejä on sitten enemmän EU-budjetille. Ja tämä on se asia, joka on analysoitava. Ja jos me nyt ajamme investointipankkia toimimaan tämän suuntaisesti, kysymys on sitten se, pitääkö meidän asettaa myöskin Euroopan investointipankki käymään lävitse stressi testi. Joten haluaisin kuulla laatioiden mielipiteen tästä asiasta, koska tietysti monet ihmiset tässä budjettivaliokunnassa ja myös parlamentissa haluaisivat nähdä, miten käytettäisiin yhä enemmän yhteisrahoituksen moderneja instrumentteja, mutta riski on aina olemassa. Kysymys vain siitä, miten tämä riski jaetaan ja miten enemmän me, mitä enemmän me käytämme yhteisrahoitus instrumenttia, syhä enemmän, sitä enemmän on myöskin riskiä, jota pitää jakaa. Ja, danke sehr. Ja. Kiitos kovasti nyt Inge. Vielen Dank, die Studie ist sehr interessant und es ist die Selvitys on kovin mielenkiintoinen ja se on ja se on ensimmäinen sellainen, joka todellakin käsittelee nykyistä rahoitusvälineiden käyttöä ja sen vuoksi se on kovin tärkeä. Mutta puhuisin vähän varainhoitosäännöksistä vielä, koska siellä tällä on myös tärkeä rooli. Herra maistot on siis aina sympaattinen Maistat, tervetuloa. Ja tämä toinen pankki, ne tuovat nämä rahoitusvälineet jo omalla tavallaan meille. Ja nyt ollaan seuraavan askeleen äärellä. Eli yksityispankkien kautta lainataan näitä rahoitusvälineitä ja PP-kumppanuuksien kautta. Rahoitus asetuksen luonnos ottaa siis tämän seuraavan askeleen huomioon. Haluaisin vain viitata siihen, kun me olemme siis esittäneet tarkistuksia. Olemme sanoneet esimerkiksi, että se, mitä tähän asti on tehty, niin haluamme tehdä sitä enemmän. Ja sen vuoksi olemme sanoneet, että kerran asti haluaisimme työasiakirjan tästä komissiolta. Mehän saamme vain rahoitusvälineistä sen, mutta varojen käyttö, mitä saavutu, tuloksia on saatu, riskit, Tietysti selvitys, mitä selvitys on riskeistä, sekin on tärkeää. Se, mitä selvityksessä sanotaan näistä budjettivalvonnan ongelmista ja kysymyksistä, että saavutetaanko politiikka tavoitteemme näiden rahoitusvälineiden kautta, se on hyvin tärkeää, koska meille täytyy olla tärkeää että se, että saavutamme poliittisia tavoitteita rahoitusvälineiden kysymys. Sen vuoksi sitä täytyy, sitä täytyy keskustella eriytyminen. Se ei ole mikään yhden luukun instrumentti. Se voi olla hyvin tärkeä infrastruktuurihankkeiden rahoittamiseen, suurien projektien rahoittamiseen. Sillä on siinä oikeutuksensa. Sen vuoksi minua kiinnostaisi, että nämä laatijat, onko heillä vinkkejä meillä siihen, että mitä on puuttunut tähän asti näiden hankkeiden ohjaamisessa miten tämä budjetinvalvonta voidaan säilyttää siinä, mitä tähän asti on tehty, olisi viitata siihen, että yli 50 prosenttia menee parlamentin kautta ulkoisissa toimissa, yli 50 prosenttia, ja tendenssi on nouseva eikä vähenevä. Ja sitten euroobligaatiot. Sitäkin täytyy keskustella keskenämme. Mitkä pitää olla kriteerit, jotka täytyy olla taustana euroobligaatioille? Ja meillä olisi tärkeää sitten myös se, että laatijat kertoisivat meille, että jos tehdään jatkotutkimus ja jatkotoimia, niin mitä seuraavia toimia he meille suosittelisivat. Ja, danke sehr. Jetzt ist Isabel aus... Kiitoksia. Sitten Isabel Kiitoksia puheenjohtaja olin tässä läsnä, mutta en ole vielä koko tutkimusta lukenut kokonaisuudessaan. Haluaisin nyt vain ottaa sille yhden asian. Ensinnäkin suuressa linjassa tässä kiinnitetään huomiota useisiin asioihin, kuten muun muassa avoimuuteen, hallintaan, valvontaan, pankki itse, kiinnittää suurta huomiota siihen niin pyrkii tekemään enemmän ja tuottaa, toimittamaan riittävät tiedot. Nyt kuitenkin juuri keskustelimme Greslen mietinnöstä ja siinä hän kiinnitti aivan samalla tavalla meidän huomiomme näihin tarkistuksiin, jotka koskevat sitä, että olisi hyvin tärkeää yksinkertaistaa monimutkaisia menettelyitä. Monissa, molemmissa tapauksissa, siis sekä tässä Euroopan unionin normaalissa budjetissa että myös samalla näihin, liittyen näihin EIPn komplekseihin rahoituksiin ja monenlaisiin hankkeisiin on molemmissa on, on huomattava, että meillä on paljon kompleksisuutta myös omassa budjetissamme. Nyt ähm, meidän olisi nähtävä malka omassa silmässämmekin. Se, mitä Bokros sanoi tästä vaarasta EUn budjetille – se on todellinen, mikäli jäsenvaltiot eivät voisi maksaa takaisin, mutta samaan aikaan kun kuuntelen, mitä meille kerrotaan käytännöstä siitä, mitä tähän mennessä on tapahtunut, niin eihän tällaista ongelmaa kovin mahtavasti ole tainnut olla, niin kuin täällä juuri kuulimme. Meillä on täällä annettu lukuja ja takkeita, takuita, jotka kuitenkin ovat vain 7 prosentin suuruisia ulkoisia maiden varten. Ei nämä nyt kovin valtavilta riskeiltä tunnu, vaikkei jäsenvaltio täyttäisikään sitoumuksia. Kyllä nämä ovat aika heikot vaarat. Ainakaan tähän mennessä meillä, meihin ei ole, meidän budjettiimme ei ole kohdistunut mitään voimakkaita uhkia. Tietenkin minä haluan vielä varata varauman tutustua tähän tutkimukseen huolellisesti. Ja kiitän Eipen ja Weberden kannanottoa. Kiitoksia. Okei, okay, wir haben jetzt... Selvä. Nyt olemme puhuneet yksityiskohtaisesti ja pitkään asiasta ja uskonpa, että molemmat tieteentekijät tässä ovat kuulleet, että mitä vielä pyyntöjä meille sitten on, joihin pyyntöihin nykyinen selvitys ei vielä pystynyt vastaamaan. Ivailo Kalfin nyt sitten tekee yhteenvedon keskustelustamme ja näyttää ehkä tietä myös sitten, että miten osoittaa tietä, että miten mahdollisesti tätä yhteistyötä voitaisiin vielä äh, vahventaa ja laajentaa. Uh, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minä todellakin olen sitä mieltä, että täällä oli kysymyksiä myös raportin laatiolle. joihin minä en tässä pysty tarttumaan, mutta haluaisin kuitenkin korostaa kolmea, neljä asiaa. Ensinnäkin Tämä selvitys selkeästi herättää mielenkiintoa, saa aikaan reaktioita. Ei vain se, että kaikki havainnot, jotka selvityksessä on todettu, saisivat tukea eri instituutioilta, vaan myös parlamentin taholta. Tämä on hedelmällistä siinä, että se provosoi kunnollista keskustelua parlamentissa. Meillä on eri näkökantoja ja sen vuoksi työn parlamentissa on helpompaa ja olemme valistuneempia silloin, kun teemme päätöksiä. Sitten mitä tulee johtopäätöksiin, voisimme sanoa, että tästä äh, työstä meidän valiokuntamme kannalta voisi todeta, että tuemme sitä, että yhteisrahoituskokemukset siitä tähän mennessä ovat olleet myönteisiä on saatu aikaan hyviä tuloksia niillä välineillä, joita on käytetty. On uusia välineitä, joita on kehitetty. Ennen kaikkea esimerkiksi talouskriisin yhteydessä, ja jotkin niistä on jo mainittu. Ja niitä investointipankki on tarkastellut. Sitten kokonaisuudessaan kokemukset ovat myönteisiä. Toiseksi voimme nähdä, että on tarvetta, on mahdollisuus tarkastella olemassa olevien mekanismien parantamista raportissa on asioita, jotka liittyvät avoimuuteen, näkyvyyteen, valvontaan. Minä olen iloinen siitä, että sekä EIB että EBRD ovat valmiita käsittelemään näitä kysymyksiä. Ja se on myös asia, joka on syytä ottaa huomioon, kun näistä asioista keskustellaan jatkossa. Kolmanneksi voidaan laajentaa yhteisrahoitusta sillä on mahdollisuuksia. Mutta kuten komissionostaja sanoi, sitä käskien, koskien täytyy tehdä päätökset huolellisesti eri politiikan alueilla. Voidaan miettiä, millä EU-politiikan alueilla voidaan tarkastella tämän tyyppisiä aloitteita, mutta pitää myös katsoa sitä, minkälaisia instrumentteja voidaan käyttää. Ja ajatellen ei pelkästään olemassa olevien mekanismien parantamista, on ajateltava myös uusia välineitä, ja sen pitäisi olla jotakin sellaista, johon tulisi tulevaisuudessa keskittyä. Tietysti me puhumme muistakin jatkovälineistä, ja haluaisin lopettaa nyt tässä yhteydessä, haluaisin ottaa huomioon myös sen, että on olemassa tietty asia, joka liittyy riskin tasoon, jonka Lajos juuri mainitsi. Minusta tilanne on kuitenkin hiukan erinäköinen – Kysymys ei ole pelkästään siitä, mikä on suhde EIBn ja valtioiden ottamien riskien välillä. Me puhumme konkreettista riskistä, joka kohdistuu EUn budjettiin, ja siinä meidän on katsottava tarkkaan, mikä tilanne on. Olemme nyt nähneet, että tähän asti ei ole ollut mitään uhkaa, ei mitään riskejä tai se on lähellä nollaa. Siis se riski kohdistuu EUn budjettiin. Ja en ole sitä mieltä, että tässä olisi riski lisääntymässä että systemaattisesti tämä lisääntyvä riski maille, jotka saavat näitä varoja. Aina kun katsomme tasapainoa, ajatellen sitä riskin tasoa, mihinkä me olisimme valmiit ottamaan, niin EU-budjetin osalta tilanteen pitäisi olla sellainen, että pitäisi ottaa huomioon, niin ottaa huomioon myös silloin, kun kehitellään uusia välineitä. En aio sen kuvin puuttua yksityiskohtiin, koska aikaa ei ole paljonkaan käytössä. Haluan kuitenkin vielä kiittää vielä kerran kovasti raportin laatioita ja myöskin kahden instituution johtajaa, jotka ovat tulleet esittelemään tänne kantojaan. Budjettivaliokunnassa tulevaisuudessakin tulemme jatkamaan keskustelua tästä aiheesta. Ja, vielen Dank. Das ist in der Tat so. Wir haben Politikziele. Itse asiassa on niin, että meillä on poliittisia tavoitteita ja niiden toteuttamiseen meillä on eri välineitä ja yritämme kehittää myös uusia välineitä. Eihän mitenkään turhaan ole pidetty suurevaliokunnan kokouksia, jossa on käsitelty mahdollisia uusia välineitä ja olemassa olevia välineitä. Ja tulevaisuudessa täytyy vielä ajatella voimaperäisemmin näitä asioita, ja niin teemmekin. Ja nyt, jotta sitten EBRD voi jatkaa työtään, niin meillä on vielä lausunto, josta pitää päättää. Ivailo, Sinun lausuntosi on EPRDn pääoman korottamisesta. Siitähän on laajalti ja pitkään jo keskusteltu täällä valiokunnassa. Tarkistusten määrä aika oli umpeutunut, kaksi tarkistusta on tullut ja nyt ihan yksinkertaisesti voidaan äänestää. Keskustella ei enää minun mielestäni tarvitse. Lähden siitä, että sinä näet asian samoin. Okei. Okay. Tarkistuksia on kaksi. Johdantason kappaleesta 5a. Ja sitten kohdasta yksi portasilta ja voidaanko niistä äänestää? Tai siis tarkistus kaksi. Kukaan näiden molempien tarkistusten puolesta äänestetään yhtenä ryhmänä? Kolme. Vastaan. Tyhjää. Suuri enemmistö on siis näisiä tarkistuksia vastaan. Eli nyt äänestetään koko lausuntoluonnoksesta puolesta vastaan. Tyhjää. Ei tyhjää. ja suurella enemmistöllä hyväksytty. Onnittelut. Eli tämän esityslistan kohtaa on nyt saatu hoidettua. Genau. Ich bedanke mich bei allen, die in der... Kiitän kaikkia, jotka osallistuivat viimeiseen keskustelukierrokseen. Kiitän äh, valmistelijoita, EIBn pääjohtajaa, EBRDn varapääjohtajaa, kiitän ECFINin pääjohtajaa ja kaikkia muille paikalle tulleita. Kiitoksia huomiosta, kiitoksia mahdollisesta keskustelupanoksesta. Näkemiin. Nyt käännymme Lissabonin paketin puoleen. Raima, sinun osasi. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Tänään voin olla aika lyhyt sanainen, koska viimeisen kokouden, kokouksien 13.14. huhtikuuta, jossa me kävi, jolle me kävimme keskustelua tästä asiasta. Minulla ei ole tämän kokouksen jälkeen paljonkaan lisättävää. Haluan vain muistuttaa siitä, että 15. ja 16. maaliskuuta meillä oli sisäinen keskusta, joka liittyy siihen, että keskustelimme oikeusellisen yksikkömme johtopäätöksistä ja nyt käynnissä olevista keskusteluista niiden osalta. Käymme keskustelua huomenna tapaan Unkarin puheenjohtajavaltion edustajan niin sadakseni luotaa tuo hiukan sitä, missä on liikkumavaraa, jotta voidaan sitten katsoa, että sanan tämä hyväksyntämenettely vietyä päätöksen tai sitten ei. Olemassa oleva toimintavälinen sopimus on voimassa siihen saakka, kunnes saadaan uusi. Tämä tietenkään ei koske niitä artikloja, jotka ovat ristiriidassa sopimuksen kanssa. Sen lisäksi meillä on sitten se velvoite, että tietyn aikajakson puitteissa meidän täytyy käsitellä myös sitä, annammeko me suostumuksemme vai emme. Ja sitten käytään tietysti keskusteluja keskusteluja sopimuksen artiklan 312 kohdan 5 pohjalta. Ja neuvottelusta täytyy vielä selväksi, että on valitettavaa se, että neuvoston osapuoli tähän päivään mennessä ei ole löytänyt mitään yhteistä kiinnostusta sopimukseen pääsemisen parlamentin kanssa, miten tällainen hyväksymismenettely voitaisiin tulevaisuudessa toteuttaa parlamentin kanssa, ei niin, että olisi vain vaihtoehdot kyllä tai ei, vaan että töitäisiin ne sopimuksen määritelmän ajan puitteissa mahdollisuus sille, että parlamentti vedettäisiin mukaan tähän niin, että suostumus voitaisiin antaa. Meillä on 27.4. laadittu paperi, jossa on pohdintoja asiasta. Se on teksti, joka vielä kerran ottaa huomioon nämä kysymykset. Tähän viitattiin siihen, että sivulla kolme ensimmäisessä kappaleessa todellakin on mm, pieni väärinkäsitys ajatellen alkuperäisiä komission esityksiä, joissa alun perin on tartuttu siihen, että olemassa oleva joustavuus budjettisuunnittelun osalta merkitsee sitä, että on pantava toimeen artikla 21-23. Tämä on neuvoston tulkinta oikeudellisesti osaltain. Tähän liittyy myös tämä die contingency reserve zwar unterhalb von 0,03 Prozent des äh, BNP. Äh, reservi, joka oli jäätävät tietyn tason alle, jolloin neuvoston puolella täytyy saada aikaan tietty enemmistö, ehdollisten velkojen osalta siis. Eh, mutta kuitenkin tässä on se laadullinen ero, että myöskin tämä alle 0,03 alla oleva li, li, sen täytyy ehdottaa korvata neuvoston taholla tekemällä esityksellä marginaaleista, jotka ovat olemassa olevissa rahoituspuitteissa – Joten on vielä todettava, että menneisyydessä tämän tyyppisessä korjauksessa me ole koskaan menneet rahoituspuitteen ylä, yli. Me tiedämme, että marginaalit ovat hyvin niukkoja, eikä vain teoreettisesti, vaan myöskin käytännössä. Tämä merkitsee sitä, että rajoitetaan korjaamismahdollisuuksia ainakin tulevaisuudessa. Keskustelu viime kokouksessa teki uskoakseni selväksi sen, että pohjimmiltamme olemme valmiita käymään järkeviä keskusteluja neuvoston kanssa myös kysymyksestä, miten organisoimme tietyn protokollan mukaan sen, että saamme aikaan määräenemmistön ja yksimielisyyden. Ja silloin on kenties tietty kompensointi joustavuusvälineen ja muiden välineiden kautta Tämä on asia, jota myös pitää nyt luotailla. Ja tänään haluaisin vain sanoa, että aluksikin minun täytyy nähdä, mitä pelivaraa neuvoston puheenjohtajavaltiolla ylipäätään on, jos ei ole olemassa pelivaraa todellisia aitoja neuvotteluja varten, ei edes ajatellen minun viittaamistani kompensaatioista, syntyy tilanne, jossa budjettivaliokunnan täytyy päättää, milloin se haluaa päättää kielteisesti suostumismenettelyn. Ja toivon kuitenkin, että saamme aikaan edistystä ryhmien koordinaattorit ja varjoisilijat ovat kokoontuneet ennen tätä, ennen keskustelua. Ehdotan sitä 20. 23. toukokuuta ennen työryhmää, ennen budjetti valiokunnan ja suuren valiokunnan kokousta pitäisimme kokouksen, jotta voisimme näissä keskusteluissa ottaa yhteyksiä Unkarin puheenjohtajavaltioon sen selvitämiseksi, voidaanko saada tiettyjä korjauksia ja sopeutuksia neuvoston esityksiin, vai onko niin, että neuvosto ei ole halukas tätä tekemään. Silloin meidän pitää tehdä päätös siitä, onko tarjous riittävä kannattaako neuvottelujen käynti, vai kun niiden tarjoukset eivät ole riittäviä, ja neuvottelujen käyminen olisi vain ajan hukkaa. Ja silloin meidän pitää kaikessa rauhassa vain sitten budjettivaliokunnassa tehdä päätöksemme niiden keskustelujen pohjalta, sillä kuten oikeudellinen yksikkö totesi, me emme suinkaan nyt putoa tässä mitenkään tyhjän päälle. Muuta tässä ei ole todettavanakaan nyt. Ja, vielen Dank, Reimer. Äh, Anne Jensen hatte sich... Kiitoksia, Reimer. Anne Jensen oli pyytänyt puheenvuoroa. Thank you, Chair. And... Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Raima tästä tausta-asiakirjasta, joka hahmottelee hyvin sen, mitä on tapahtunut ja mikä tilanne on. Ehdotuksesi näistä muista asioista, joilla voitaisiin parantaa joustavuutta, niissä palataan periaatteessa aiempiin kantoihin. Ja oma ryhmäni puolesta voin sanoa, että tuemme sinua täysin ja toivotamme parasta mahdollista onnea huomisen keskusteluihin, mutta tiedämme myös, että se on vaikeaa ja ehkä täytyy näyttää, että olemme tiukasti tällä linjalla myöskin, koska se on tärkeää liittyen tuleviin keskusteluihin monivuotisista rahoituspuitteista, mutta itse asiassa myöskin kun, kun ajatellaan 2012 budjettia, niin on vielä tämä iterasia ongelmana. Joten on vielä asioita, jotka tulevat esille yhä uudelleen. Pysy lujana. Ja, danke Kiitoksia, Anne. breve porque... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Tästähän olemme jo usean kertaan keskustelleet, aivan kuten Böge juuri sanoi. Meillä ei ole vielä tietoja neu- kokouksesta neuvoston kanssa. Haluaisin vain muistuttaa teitä siitä, että parlamentin kanta huomenna on keskustelussa Unkarin kanssa on ollut hyvin selvä. Tämän sanottiin täällä hyvin selvästi. Joko aloitamme oikeat neuvottelut koska se mitä tähän asti on ollut eivät ole olleet mitä neuvotteluja, vaan neuvosto on tehnyt ehdotuksen ottamatta huomioon millään tavalla Euroopan parlamentin kantaa. Joko aloitamme siis todelliset neuvottelut ja, tai sitten meidän sanomme neuvoston ehdotukselle ei. Tämä on oltava aivan selvää. Jos he ovat valmiita neuvottelemaan, mekin olemme valmiita. Mutta emme voi unohtaa sitä, että tähän mennessä ähm, meillä on voimassa 0,03 määräenemmistöllä niin kuin pidennetään äh, rahoitusnäkymiä eli sopimusta alle. Tämä on meidän pohjamme. Tämäkin on otettava huomioon. Mehän teimme jo aikaisemmin ehdotuksia ja sanoimme, että halusimme lisää joustavuutta. Meidän on siis sovittava siitä, että emme ota lähtökohdasta neuvoston, lähtökohdaksi neuvoston ehdotusta, vaan siitä, mikä on hyväksytty. Neuvostolla on oma ehdotuksensa, meillä oma ehdotuksemme. Mikäli neuvottelu ei voida aloittaa, sanomme ei. Ja, danke sehr. Jetzt... Kiitos kovasti sitten Helga Trypel. Kiitos Raimar tästä johdannosta. Aivan lyhyesti tarttuisin kysymykseen, joka koskee poliittista johdonmukaisuutta. Minä toivon myös, että syntyy liikettä neuvostossa ja että seuraavat keskustelut, että niistä käy ilmi se, että on liikettä. Mutta jos näin ei ole, silloin toivon, että tämä valiokunta pitää kiinni siitä, että emme suostu siihen, että meille meidät pakotetaan hyväksymään jotakin, mitä emme halua, vaan että pidämme kiinni siitä, mitä tähän mennessä olemme yhdessä päättäneet. Tämä on ratkaisevaa. Meidän täytyy selkeässä pitää mielessämme, että sinulla on myöskin tällainen valtuutus tukena silloin, kun käyt keskusteluja. Eli olemme valmiita käymään neuvotteluja, neuvotteluja, mutta neuvoston puolella täytyy olla poliittista liikettä, jos halutaan, että meidän tahollamme tapahtuu hyväksyntä. Also, äh, mit allen diesen state- Siis kaikkien näiden kannanottien myötä uskon, että äh, Raimarilla on hyvät evät. Minä haluaisin nyt vain muistuttaa siitä, ilmeisesti kaikki ryhmät eivät ole sitä tehneet, että varjoesittelijät nimitettäisiin tähän työryhmään, niin että Raimar tietää sitten, että kenen puoleen hän kääntyy, kun hän haluaa tietää ryhmien kannat. Hyvä. Tämän kohdan käsittely voidaan siis päättää. Sitten nähdään, että miten pitkälle tällä kertaa päästään. Hyvä. Kaksi lausuntoa täytyy äänestää. Molemmissa on kysymys kalastuksesta. En näe esittelijää, mutta aivan esittelijän näen joka aina vastasi kala-asioista, on paikalla. Helka, otatko sinä tämän Alfonsin asian? Täytyy tunnustaa, että en ole valmistautunut. En tiedä, miksi hän ei ole paikalla. No nyt sitten työntekijän avulla täytyy vain äänestää En ollut kerännyt tätä asiaa vielä hoitaa tultuani Brysseliin. Tarkistuksiakaan ei ole tullut, ajattelin vain, että olisit halunnut ikään kuin aiempana kalarouvana vielä antaa lausunnon. Das unseren, unseren äh, Stellungnahme äh, zum Ensinnäkin lausuntomme Seychellien kalastuskumppanuussopimuksesta joka on tämän lausunnon puolesta, niin käsi ylös. Vastaan. Yksi, äh, sitten tyhjää. Ei tyhjään ja suurella enemmistöllä hyväksytty. Sitten Sao Tomeen ja Prinsipen kalastuskumppanuussopimus puolesta, lausunnon puolesta Kiitos. Sitten vastaäänet. Yksi. Tyhjää. Samanlaisella enemmistöllä hyväksytty. Kiitoksia. Genau, genau. Jetzt, jetzt, Moment, Moment, jetzt kommen wir zu der Mittelübertragung, die wir dringend heute abstimmen. Sitten siirtoesitykset, joista täytyy äänestää tänään ehdottomasti. Muuten 4.5. sitä ei tätä määräaikaa tavoiteta. Viime Siis viime istunnosta tämä lykättiin tänne, koska tiettyjä kysymyksiä oli vielä selvittämättä. Esittelijä ei voi olla paikalla tänään. Hän on tietystikin kuitenkin saanut kaikki tiedot, jotka komissio mielestäni riittävässä määrin on meille lähettänyt. Hän on siis ne nähnyt, lukenut. Ja on nyt sitten näiden siirtojen puolesta. Ja nyt haluaisin tietää, halu, voiko valiokunta olla samaa mieltä esittelijän kannasta, eli näiden siirtoesitysten puolesta. Sitten vasta-äänet. Yksi. Ja sitten tyhjät äänet. Kiitos. Eli nämä siirtoesitykset on nyt hyväksytty ja nyt voidaan ilmasto pelastaa ja jäsenval- kosmollisissa maissa. Sitten kohta 12. Nyt kuitenkin minun täytyy kysyä sinulta esittelijänä, on yksi siirtoesitys, ole hyvä. Niin, nyt tiedänkin asiasta jotakin, no, jotta niin, tämä on vain pieni siirto. Tilintastuomioistuin on pyytänyt, että näytetään vihreää valoa sille, että AST7 virka AD7 viraksi. Tämä on osa uutta tuomioistuimen politiikkaa, jolla pyritään ottamaan turvallisuuspalvelutalon sisällä politiikka, joka on edullisempaa kuin että käytetään ulkoisia palvelujen tarjoajia. Joten minusta ajatus on hyvä, tämä on hyvään suuntaanevää toimintaa, joten suosittelen tämän hyväksymistä. Gibt es Wortmeldungen dazu? Onko tähän puheenvuoropyyntöjä? Voidaanko odottaa esittelijän suositusta? Se, joka voi, käsi äänestyksellä käsi ylös. Ja sitten vasta-äänet ei vastaääniä. Tyhjät äänet. Yksi. Selvä. Hyvin suurella enemmistöllä hyväksytty. Eli se oli... Eli sitten kohta 13 on lykätty, se on kiinteistöpolitiikka. Eurooppa-koulujärjestelmä myöskin seuraavaan kokoukseen. Tämä sanoin jo alussa. Sitten Enisa ja Emsa. Aloitetaan Enisasta. Kuten verran kolmeka tiedätte, se oli eh, virasto, jossa oli kyse verkos, verkkojen tietoturvallisuudesta. Sen pitää huolehtia siitä, että verkot ja niissä kulkeva tieto ovat turvallisessa ja turvallisia Euroopassa. Kun Enisa asetuksesta päätettiin, niin sitten määriteltiin Enisan loppu. Ja se on ollut jo käsillä pitkän aikaa. Sillä oli lyhyt, kollegat varmaan muistattekin, sillä oli kahden tai kaksi kuukautta sitten täysistunnosta annettiin sen toimintakaudelle pidennys, mutta nyt meidän lausunnossamme, joka meidän täytyy laatia, kyse on uudesta toimivaltuutuksesta, joka mielestäni pitäisi antaa lyhyt aika tähän. Ehdotus on se, että Enisa tekisi nyt jatkotyötä viiden vuoden ajan niin, että sen toimivaltuutus olisi vähän muutettu mutta jos se tuskin olisi mitenkään muutettu sen määrärahoja. Mutta kuitenkin neljä lisäpaikkaa henkilöstössä. Tiedämme, että aina kun puhutaan virastoista ja niiden merkityksestä ja ehkäpä siitä, että on, onko niillä ollenkaan mieltä, niin aina Enisa on otettu varoittavaksi esimerkiksi, koska Heraklionin kanssa, ja kun sitä on ollut vaikea tavoittaa, niin siinä on se esimerkki, että miten tällaisen viraston toimipaikkaa ei pitäisi päättää, koska nämä tieteentekijät, kun he heitä kutsutaan tekemään yhteistyötä tämän ensin kanssa, niin tarvitaan kokonainen työviikko, että sinne pääsee matkustamaan. Eli ei se oikeastaan toimi, koska heille ei makseta siitä. He antavat käyttöön asiantuntemuksensa, kun he haluavat sen antaa käyttöön. Ja nyt Enissä aukaisee tällaisen sivupisteen Ateenassa niin, että ainakin tiettyjä kansainvälisiä konferensseja voidaan siellä järjestää. Isäntävaltio on ilmoittanut hyväksymänsä tämän, mutta vielä on kysymys sitten siitä, että kun Enisalle nyt puhut, kun puhutaan Enisalle uudesta oikeusperustasta, uudesta toimivaltuutuksesta, niin pitäisikö silloin selventää myös tämä toimipaikkakysymys ja että se ratkaistaan eri tavalla kuin miten se tähän asti on ollut ratkaistu. Mutta meidän mietinnössämme se ei tarvitse olla niin yksityiskohtaisesti, mainitsin sen vain, koska tietysti ITRE-valiokunnassa, teollisuusvaliokunnassa esittelijä on Charles Chichester, Eli siinä meillä on joku, joka viime vuosina on hyvin intensiivisesti käsitellyt virastojen asiaa ja on tarttunutkin jo aiheeseen hänen siis mietinnössään. Meillähän on selvitettänä vain budjettiin liittyvät asiat. Ja Mietintöni liittyy tarkistuksia, jotka ovat aina budjettiin liittyviä, ne ovat tärkeitä, mutta kuitenkin. Minulla on silti kysymys vielä komissiolle. Nimittäin kun katsomme sitä, että komission mielestä kolme ja puoli henkilöä täytyy komission puolella tehdä työtä, jotta tehdä yhteistyötä Enisen kanssa. Ja sekin maksaa melkein puoli miljoonaa euroa vuodessa. Niin kysyn, että mikä järjestelmä nyt on? Miten komissio tämä yhteistyö hoitaa tällä hetkellä? Nythän näyttää siltä, että yksi henkilö riittää, jos olen ymmärtänyt tämän kaiken oikein. Että onko sitten todellakin tarpeen, ihan käytännönkin kannalta, että heti kolme ja puoli miten tämä nyt pitäisi sanoa, komission ihmistä siellä hoitaa Enisan asioita. Mitä he tekevät? Tämä kysymys täytyy nyt esittää, koska se itse asiassa on budjettikysymys myös. Sillä tietysti ratkaista Enisan oikeusperustaa, mutta siltikin olisi kiva kuulla vastaus. Ich glaube, alles andere... Äh, Uskonpa, että sitten muut asiat, jotka tässä mainitaan, ja asiat, jotka liittyvät budjettitehtäviimme, niin niitä nyt ei kannata tässä enää mainita, tai siis tietysti niistä ei tarvitse keskustella, koska niistä olemme kaikki yhtä mieltä joitakin asioita, jotka, joista on jo toimintavälisessä työryhmässä jo keskusteltu, yes, siis neuvosto, komissio ja parlamentti yhdessä, ei pelkästään se, mistä me olemme yhtä mieltä keskenämme, niin ne asiat tietysti, niihin tartutaan täällä myös, mutta Niistä ei keskustella laajemmin, tai ne eivät ole kiistanalaisia ne asiat. Joten tässä vaiheessa, ja tällä hetkellä niistä nyt ei tarvitse keskustella. No, Enisasta tämän verran, Emsasta sitten. Siellä on vähän eri tilanne. Sielläkin on kuitenkin kyse siitä, että EMSan tehtävät, niitä laajennetaan – ja että ehkä sitten sen jälkeen, kun meillä kaikillahan on kysymyksiä komissiolle, niin annetaan komissio vastata kysymyksiin. Anne Jensen. Yes, thank you. Niin, kiitos. Olen yhtä mieltä lähestymistavasta, jonka olet valinnut pohjimmiltaan. Tarkistukset, joita ollaan tekemässä, koskevat hallintoa ja joitakin kysymyksiä, joista on sovittu työryhmässä siis tässä toimijoiden välisessä työryhmässä, joka käsittelee virastoja. Voin, se koskee enemmistöä näiltä osin, mutta Enisasta minulla olisi eräs kommentti niin, se ei todellakaan toimi Heraklionissa, vaan se on jopa sen ulkopuolella, ulkona luonnossa. Enissä virastona sen ajateltiin myös antavan palveluita maksua vastaan, eli sillä olisi ollut tällainen yksityinenkin roolinsa, jos se olisi myynyt palveluita. En tiedä, onko tämä toteutunut lainkaan. Onko tällaista nähty? Onko tällaista tapahtumassa? Onko niin, että Enisa todella ansaitsisi rahaa ja osittain näin itse rahoittaisi itseään. Ja. Ah, thank you. Uh, Jutta, first I would like to, to say that I... Niin, kiitos Jutta. Haluaisin sanoa, että tuen täysin tarkistuksia, joita olet ehdottanut. Haluan vain esittää kommentin, joka saattaa ensin hiukan laajempiin puitteisiin. Ja tämä on se kenttä, jolla se työskentelee. Senhän pitäisi olla Euroopan väline kyberturvallisuuden lisäämiseksi. Se on hyvin tärkeä kysymys. Ja pitkälti se on asia, jota on aliarvioitu EU:ssa. Ja toiseksi kysymys on hyvin dynaamisesta kentästä, sillä teemme mitä tahansa, emme koskaan pysty tavoittamaan kehitystä. Kahden vuoden kiistelyjen ja väittelyjen jälkeen, joskus viime kuussa, kuulinta komission jäsen eli Cruz totesi, että eh, Euroopan komissio tulee pohtimaan strategiaa kyberturvallisuuden alueella. Kyberturvallisuus on kahdenvälisten keskustelujen eh, esityslistalla, joita Yhdysvaltojen ja EU välillä käydään. Minä toivon, että nyt ei taas kestä kaksi-kolme vuotta ennen kuin tämä strategia saadaan joka epävirallisesti on ilmoitettu. Mielenkiintoista saisi kuulla, miten komissio jatkaa työtä kyberturvallisuuden alueella kokonaisuudessaan. Ja sitten pitää tietysti katsoa, mikä Enisan rooli on tässä. Mutta siis tarkoitus ovat hyviä Enisan osalta, ajatellen sitä, mikä Enisa nyt on. Mutta minusta EU on jäänyt jälkeen. On monia asioita, joita pitäisi tehdä Tämä on sektorikohtainen virasto ja kyberturvallisuuden alueella tarvitaan horisontaalista lähestymistapaa, horisontaalista koordinointia. Se ei ole Enisa itsessään, mutta ne puitteet, jotka Enisalla ovat, ne eivät toimi tällä tavoin. Joten Enisa on hyviä ihmisiä, johtaja Humbert on erinomainen asiantuntija, mutta se toimivaltuutus, joka sille annotaan, joka lähtee liikkeelle siitä, että Enisa on tilapäinen luonteeltaan, ja, mutta että kuitenkin tehtäviä. En tiedä, ehkä pitäisi katsoa sitä, miten voitaisiin tehdä työtä kyberturvallisuuden alueella. Kiitos. Tässä on kyse perus, periaatteellisesta asiasta. Siitä voidaan tietysti kernaasti keskustella, mutta sitä ei voida muotoilla nyt tarkistuksen. Sitä täytyy tehdä teollisuusvaliokunnassa, mutta siitä huolimatta Minä olen jo joka tapauksessa asettanut tämän kyseenalaiseksi viisi vuotta ja sitten kolmen vuoden jälkeen arviointi. Mm, tiedämmehän kaikki, mitä, miten aikataulut menevät. Mielestäni se on aivan liian lyhyt aika, viisi vuotta. On aivan liian lyhyt, jotta kaikki hommat voidaan tehdä, koska eihän tämä ole uusi virasto, se on olemassa ja asiantuntijat ovat kaikki olemassa. Eivät he mitään koeaikaa tarvitse, mutta kolme vuoden jälkeen siis arviointi ja sitten katsotaan, että miten arviointi sujuu ja mitä sen jälkeen viiden vuoden kohdalla tapahtuu. Pidennetäänkö vielä vai mitä? No, tämä on vähän kädestä suuhun, niin kuin sanotaan kivasti. Tällainen spontaani, to, spontaani toiminta tai spontaani toimi. Ja ehkäpä tulee vieläkin muutos, jos Nelly Cruz tämän kyberturvallisuus toimintaohjelmansa esittelee. Ehkäpä tiedämme siitä jotain. Herra Presser, ehkäpä te voitte meille vastata kaikkiin näihin kysymyksiimme. Thank you, Madam Chair. Uh, just... Kiitos puheenjohtaja niin pyrin vastaamaan joihinkin esille nousseisiin kysymyksiin. Uusi valtuutus virastolle sisältää sen pääasiassa, että viraston tulee antaa tukea ja neuvoa poliittisiin ja säädöskehittelyihin. Se on sen päätehtävä. Samaan aikaan sen tulee kuitenkin myös varmistaa lain toimeenpano ja yksityisyyden suoja ajan nimenomaan viranomaisia, että viranomaiset noudattavat niitä, jotka toimivat jäsenvaltioissa. Tämä on hyvin laaja tehtävä sen sijaan, että virasto siirtyisi markkinoille ja myisi palveluitaan. Mitä tulee sen toimipaikkaan? Mitä tapahtuu sitten tämän siirtymälausekkeen rauettua? Puheenjohtaja, nämä ovat varsinkin asioita, jotka ovat luotetaan horisontaalisia, joista, joita parhaiten käsitellään toimintelin välisessä yhteistyöryhmässä, joka käsittelee virastoja. Me kaikki tarvitsemme yhteisiä sääntöjä siinä, miten näitä kysymyksiä käsitellään. Ja mitä sitten tuli näihin erityisiin kysymyksiin, jotka koskevat sitä, mitä ovat erityiset tehtävät, joita on henkilöillä, jotka komissiossa käsittelevät tätä virastoa. Vastauksena ensinnäkin on, että on tarve varmistaa tietty ohjaus, koska ajatellen sitä johtokuntaa, jossa olen edustettuina. Ja me edelleenkin tällä viikolla me lähetämme kirjeen, joka sisältää ohjeita erityistä tehtävistä ja huolen siitä, että myöskin äh, tämä valiokunta tulee saamaan siitä tiedon. Ja, irgendjemand, der ähm, Fachmann für Onko Enisan asiantuntija? Sellainen on pyytänyt nyt puheenvuoron. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi lisää. Lisään kollegani vastaukseen. Ja Voitteko kertoa, kuka olette? Tietysti. Olen Roger Holar, olen tietoyhteiskunnan pääosastolta ja vastaan käsittelen ensin asioita virkailijana. Ja tällainen niin kutsuttu desk officer Enisällä on vain yksi, muut kaksi ja puoli henkilöä ovat kaikki muut henkilöt komissiossa, jotka tekevät työtä, joka liittyy Enisaan. Niitä on enemmän kuin kaksi ja puoli henkilöä. Siihen tulee kaikki työ yhteensä ja se vastaa noin kahden ja puolen henkilön työpanosta. Komissio tekee intensiivisesti työtä Enisan kanssa verkko- ja tietosuoja, kriittisten infrastruktuurien suojelu, niissä tarvitaan laajaa keskustelua. Eli hyvinkin intensiivistä keskustelua siinä on ja tietysti myös Enisan valvonta työohjelman laadinnassa. Sitä tehdään useissa workshopeissa. Se vie aikaa. Ja myöskin kaikki toiminta, joka liittyy rahoitukseen virastojen osalta, rahoitusvalvontavirastoissa, ovat mukana tässä kolmen ja puolen henkilön luvussa. Ja, vielen dank. Kiitos. Tässä tuli selvitys Laslo Shurjan sitten. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Kuten tavallista, EPP noudattaa esittelijän kantaa tässä asiassa, mutta minun on tunnustettava, että kuunneltuani keskustelua ymmärrän täysin niitä, jotka ovat hyvin skeptisiä ajatellen eri virastoja meillä on nyt enemmän kysymyksiä mielessämme kuin mitä vastauksia on tarjolla. Tästä jää hiukan paha sivumaku. Ja, das ist, ähm, die Enisa ist, ähm, äh... Enisa-virasto, miten tämä nyt sanoisi, sehän ei ole tämä superhyvä esimerkki organisaation osalta. Hyvä, erittäin hyvää työtä kyllä, sehän tässä surullista onkin. Mutta Valitettavasti nyt sitten olosuhteet siellä eivät ole niin kovin hyvät siellä Enisen kannalta. No, mutta ymmärrän kuitenkin. Siirrytään sitten EMSA-viraston pariin, meriturvallisuusvirasto. Se on siis virasto, joka vastaa meriturvallisuudesta – Liikennevaliokunnassa on keskustelu, jonka mukaan sen pitäisi saada enemmän tehtäviä. Eli perustamisasetusta pitäisi sen myötä muuttaa. Ja tässä yhteydessä tietystikin meidän pitää laatia lausuntomme, kuten aina. Sanon saman kuin Enisasta meidän budjettiin liittyvät tarkistuksemme, olen nyt tässä esittänyt. Se, mitä haluan tietää komissiolta nyt kiireisesti, kysyin tätä jo liikennevaliokunnalta. Olen kysynyt EMSalta, mutta vastausta ei ole vielä tullut. Komission ehdotus on se, että kuusi henkilöstön jäsentä sijoitetaan uudelleen uusiin tehtäviin, mutta me kaikki tiedämme vuosittaisista budjettineuvotteluista, että virastot oman joukkueen osalta, jos näin voidaan sanoa, niin ne ovat hyvin tiiviitä yksikköjä. Kysyn, että miten tämä nyt pitäisi sujua. liikenteestä vastaavaa komissiota ei pystynyt minulle vastausta antamaan. Sanottiin, että tästä vielä neuvotellaan. Tästä vielä keskustellaan. Ehkäpä teillä nyt voisi olla joku ajatus siitä, että miten nämä kuusi työntekijää, miten heidän pitäisi saada uusia tehtäviä. Koska pyöritelläänkö siellä sitten, hän nytkään pyörittele peukaloita siellä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Vastaus olisi aika lyhyt, nimittäin hallituksen hallinnollinen vastuu ja se, että on olemassa tarpeelliset henkilö- ja hallintoresurssit, se on viraston johtajan käsissä, että sitä on olemassa. Virasto on osa EU-instituutioita, EU-elimiä ja niitä kehotetaan hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla niitä varoja, joita on käytössä, mukaan ottana henkilöresurssit. Joten komissio on vuosien ajan pyrkinyt toimimaan niin, että edelleenkin pyrkii vuoden 2012 budjetistyksessä on puhuttu näistä mahdollisuuksista virastojen osalta ja siis pyritään käyttämään olemassa olevia resursseja mahdollisimman tehokkaalla tavalla jotka liittyvät niihin tehtäviin, joihin organisaatiot ovat vastaamaan, ja mitä näihin erityispiirteisiin tulee, viraston johtajan tulisi voida antaa vastaus. Bis jetzt sah er sich nicht dazu in der Lage, aber gut. No, ei se tähän mennessä ole näyttänyt onnistuneen. No, herra Jurike. Madame la Présidente. Aivan lyhyesti puheenjohtaja. Tätä ehdotusta on katsottava ajatellen viraston tulevia tehtäviä, kun ajatellaan jäsenvaltion päästöjen lisääntymistä ja valvontaa, niin kuin täällä sanottiin, varjotetaan uudelleen käyttöön, kun tarvitaan henkilöstöä valvontaa varten, ja siihen liittyy myös integroitu meripolitiikka. Komissio on vähän aikaa ottanut, vähän aikaa ottanut tähän kantaa Tämä siis alku merkittävämmällä kehitykselle ja aluksi tarvitaan näitä varoja käyttäen tämän liikkeelle saamiseksi. Minä en kuulu niihin, jotka haluavat ampua virastoja alas. Euroopan unionissa ja parlamentissa on, näitä voidaan ajatella ikään kuin joina Ei voida oikeastaan, ei pitäisi ampua pianistejä, niin kuin Ranskassa sanotaan. Tästä olen myös vakuuttunut ja minun täytyy lisätä tähän, että meillä on virastoja silloin, kun komissio ei katso voivansa hoitaa niitä asioita itse ja saada niitä asioita aikaan, joita virastot saavat. Se on tietysti selvä kaikissa arvioissa minkä komissio meille vastaa, kun se haluaa perustaa viraston, niin täytyy silloin katsoa tarkasti. Kysymys on eh, myös siitä, että miten komissio sitten näitä virastoja käsittelee. Ei tietysti kaikki ole epäreilua, mutta joskus tässä vähän puuttuu logiikkaa. Meillä on komission jäsen Lewandowskin vaatimus siitä, että henkilöstön ei pitäisi kasvaa ensi vuonna ollenkaan. No kyllä, kyllä, mutta mitä se sitten tarkoittaa nollakasvu? Sitten tulee näitä sopimussuhteisia. Onko si- sitten onko siinä mieltä? Mielestäni ei. Mutta no hyvä. Tämä keskustelu sitten käydään 9. toukokuuta asiasta vastaamaan komission jäsenen kanssa, hän siis joka vastaa hallinnosta. Sitä keskustelua käymme valiokunnassa Eli kysymys on aina se, että miten tämä uudelleenkohdentaminen juttu toimii. Ja sitten Herra Preisa on nyt täällä ja niin heidän pitää tämä asia kuulla. He eivät ota huomioon sitä. Väheksyvät sitä, mitä me vaadimme. Eli että nämä saadut tuotot jäävät sinne, eikä niitä viedä pois virastoilta, jotka ovat siis näistä maksuista riippuvaisia. Toisaalta täytyy sanoa, että myöskään korjaaviin lisäbudjetteihin ei ole halua. Täällä tämä valiokunta on 2004 vuodesta lähtien huolestunut siitä, huolehtinut siitä, että budjettimenettelyn aikana ei mene niin, että käsitellään kaikkia virastoja eri tavalla. Olemme aina sanoneet, että jos henkilöstöä tarvitaan lisää, niin sitten lisäbudjetilla, aikaisemmalla budjetilla, niin on tehty, mutta komissio ei ole valmis näihin lisäbudjetteihin menemään. Esimerkki. Se oli tänään pöydälläni, oli valitus siitä, että vaikka se on ihan irrelevanttia meidän budjettien kautta, koska se tulee maksujen kautta ne rahat ja rahoitus niihin siihen henkilökuntaan, jota siellä tarvittaisiin. Onko se sitten kunnossa tämä asia? Ei, mielestäni ei ole. Ehkä tätä täytyy nyt todellakin miettiä tätä asiaa, että pitääkö meidän oma lähestymistapaamme muuttaa. Ei, tällaista järjestelmällistä budjettimenettelyä, kuten viime vuosina. Sitten virastojen osalta. No, kaikki kollegat, tiedätte nyt, mihin meidän täytyy päätyä. Kiitän kaikkia paikalla olleita. Muistutan vielä siitä, että määräaika tarkistuksille on 16. toukokuuta molempien lausuntojen osalta. Ja sitten 15. kesäkuuta äänestämme ja päätämme näistä lausunnoista, eli 16. toukokuuta varmaankin kello 12 siihen asti aikaa. Kello 12 on se tarkistusten jättämisen määräaika. Genau. Nicht vergessen, wir sehen... Älkää unohtako, tapaamme jälleen kaikki torstaina. Hauskaa iltaa ja näkemiin. Palermo, ja ja klar, das hast du ja erzählt. Niin, sinä olet Palermossa, sen kerroit jo.